you are here, I can start No niin, jäsenet ovat paikalla, joten voimme varmaankin aloittaa kokouksen. Haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi. Avoit, aloitamme heti, koska meillä on tiivis esityslista. Ensimmäinen kohta, pöytäkirjan hyvä, äh, esityslistan hyväksyminen. Emme ole saaneet mitään pyyntöjä esityslistan muuttamiseksi, joten se voidaan hyväksyä tällaisenaan. Kuten tiedätte, tämä kokous lähetetään netin suorana tavan mukaan esityslistan aikataulu on ohjeellinen, koska saattaa tulla tilanteita, jotka edellyttävät aikataulun sopeuttamista, joten pyydän, että avustajat ja neuvonantajat ovat valppaina ja ilmoittavat jäsenille mikäli tähän aikatauluun tulee muutoksia, missä ollaan menossa. Nyt haluaisin siirtyä kohtaan kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kahdesta viime kokouksesta 19-20. kesäkuuta ja 10. ja 11. heinäkuuta. Tältä vuodelta pöytäkirjat on hyväksytty kokouksen loppuun mennessä, mikäli vastalauseita ei kokouksen aikana esitetä. Nyt haluaisin siirtyä kohtaan kolme regivaliokunnan alustavan kokouskalenterin hyväksyminen ensi vuodeksi. Olette saaneet tämän paperin, eikä mitään kommentteja ole esitetty, eikä voitukaan esittää, koska tässä vaiheessa sitä ei voida enää muuttaa. Voisin kertoa myös, että ensi vuonna syyskuussa valiokunnan on ratifioitava tämä kokouskalenteri. En näe mitään kommentteja eikä puheenvuoropyyntöjä, joten voimme pitää kokouskalenteria hyväksytty, hyväksyttynä ensi vuodeksi. Sitten kohta neljä puheenjohtajan ilmoitukset. Esitän ilmoitukset huomenna, kunhan meillä on koordinaattorinen päätökset tehtynä. Muussa tapauksessa minulla ei ole mitään ilmoitettavaa. Nyt voimme mennä Hetkinen. Joten nyt haluaisin siirtyä kohtaan viisi. Esityslistassa kuuntelemme neljän johtajan esitykset. He edustavat neljää yleiseurooppalaista alueellista yhteistyötä koskevaa ohjelmaa. Espon ohjelmasta Peter Melby, Interaktista Matteo Malvani ja sitten Interreg 4 c Michel Lamblin ja Urbaktista Emmanuel Moulin. Ehdotan, että kuuntelemme ensin nämä neljä esitystä ja sen jälkeen äh, otamme kysymyksiä ja kommentteja. Niin Peter, äh, niin olette täällä ensimmäisenä, mutta voitte keskenään kyllä päättää, mikä järjestys on. Voin antaa kyllä Espanjille puheenvuoron. Peter Melby, olkaa hyvä. thank you to the committee for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnalle siitä, että olette kutsuneet meidän ohjelmamme esittelemään ohjelmiamme tänne. Meillähän on neljässä ohjelmassa yhteisiä piirteitä, eli se, että kaikki neljä ohjelmaa kattaa koko EUn alueen. Minä olen Esponista, niin kuin jo kuulitte. Espon on kohesiopolitiikan alaisuudessa toimiva erityisohjelma, jonka kuulumisista nyt kerron. Eli niistä kokemuksista, joiden kautta voimme tukea politiikkaa eri tasoilla. Me tarjoamme pan eurooppalaista tietoa, paljon karttoja, jotka osoittavat alueiden moninaisuuden. Ja me toteutamme politiikkaa, joka lähtee kysynnästä liikkeelle. 22 maata on tässä mukana ja näistä me tarvitsemme lisää tietoa. Ja totta kai prosessissa on mukana myös komissio. Tällä ohjelmakaudella saamme nyt aluekehitysrahaston 34 miljoonaa ja sitten 13 miljoonaa jäsenvaltioilta ja kumppaneiltamme Islannilta, Liechtensteinilta, Sveitsiltä – Meillä on seitsemän vuoden ohjelmointikausi ja toteutamme lukuisia toimia. Seuraavassa kuvassa näette, että meillä on sovellettua tutkimusta, noin 25 hanketta, jotka toteutetaan ylikansallisten tiimien toimesta. Eli meillä on parhaat osaajat Euroopasta. Tällä ohjelmakaudella olemme toteuttaneet hyvin lupaavia hankkeita. Tässä mukana ovat myös alueiden ryhmittyvät, kaupunkien ja kuntien ryhmittymät, ja näin pystymme käyttämään sitä todistusaineistoa, niitä tietoja, joita olemme saaneet aikaiseksi, hyödyksi. Meillä on erityisiä prosesseja joita tätä kautta pyrimme tukemaan. Luonnollisesti kehitämme myös tietokantaa, jossa mukana on entistä enemmän indikaattoreita ja ne ovat äh, ainutlaatuisia verrattuna vaikkapa äh, Eurostatin tilastotietoihin. Näitä me hankimme analyysitarkoituksessa ja tarkoitus on kerätä sitä informaatiota, tietoa, jota saamme näiden ohjelmien kautta ja siirtää sitä ja lisätä poliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Kaiken kaikkiaan toteutamme noin 60 laajaa hanketta ja tuemme tätä koko prosessia. Sen lisäksi meillä on vielä 40 pienempää hanketta. Jos katsotaan, kuinka paljon ihmisiä tässä kaikessa on mukana, niin tutkimuspuolella meillä on Euroopan laajuinen verkko, jossa on noin 400 parasta huippututkijaa tällä alalla. Mitä me sitten saamme tästä tulokseksi? Kenties muutama esimerkki, jos, jotka voisin nostaa esille. Ensinnäkin Atlas, jossa tuodaan esille Eurooppa 2020 strategian alueellinen ulottuvuus. Meillä on myös käytännön välineitä sille, miten arvioimme vaikutuksia alueellisesti. Tämäkin on saanut paljon huomiota osakseen. Olemme myös ryhtyneet keräämään tietoja alueellisesti niiden ohjelmien puitteissa, joita toteutetaan rakenne- ja investointirahaston puitteissa seuraavalla, seuraavalla kaudella. Voitanen sanoa, että toimintamme alkaa olla hyvinkin kypsässä vaiheessa. Ei tämä tapahdu yön yli, mutta pohjaamme työmme ja päätöksemme tiedolle, keräämällemme tutkimusaineistolle. Me ikään olemme ryhtyneet suuntaamaan katsemme tulevaisuuteen. Me työstämme Espon kolme ohjelmahankkeita. Tässä mukana on 32 maata. Sanoisin, että oikeastaan, että pääjohtajatason kokouksista esille on tullut se, että Espoon ohjelmat kerta toisensa jälkeen uudistuvat. Edelleenkin teemme perustyötä, mutta kyllä tätä kerättävää tietoa on myös päivitettävä ja on parannettava alueellisten trendien seurantatyötä. Haluamme myös laajentaa ulottuvuutta. Ja kaikista tärkeintä on se, että hallintotaakka, joka nykyisessä Espon hankkeessa on mukana. Meillä on 32 maata siis tässä ja rahoitusvalvontajärjestelmien totta kai on toimittava kaikissa maissa. Kaikkea tätä on muutettava, jotta saamme kevyemmän operaation, kolmannen sukupolven operaation. Tulevaisuuden tehtävämme on vasta esitysvaiheessa luonnollisesti, mutta tässä ollaan menossa siihen suuntaan, että saamme Euroopan tason tiedon tuottajan aikaiseksi. Meillä on verkostomuotoinen toiminta toistaiseksi, mutta katsotaan sitten, mikä nimi loppujen lopuksi valitaan. Kiitos loppuun vielä muutama vinkki siitä, minkälaisia muutostrendejä on havaittavissa. Mainitsin jo muutaman näistä, eli laajentuminen, ja myös muiden ohjelmien huomioiminen ESIFn alaisuudessa. Haluamme myös täsmällisempiä hankkeita, eli kuinka hankkeet voivat olla käytännönläheisiä, käytännön tason politiikan välineitä. Nykyisissä Espon hankkeissa olemme tehneet analyysiä ja tuloksena olemme todenneet, että meidän on saatava nopeammin tietoa, tuloksia aikaiseksi. Jos vaikkapa puheenjohtajan valtio haluaa omalla kaudellaan tiettyä toimia viedä eteenpäin, niin he voivat sitten pyytää Esponilta analyysi asiakirjaa, josta saadaan sitten työsarkaa tällä alalla. Jos tulevalla kaudella toimimme tällä tavalla, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän on luotava talon sisälle lisää kapasiteettia, jotta voimme vastata viestinnän ja tiedon keräämisen haasteisiin. Ja lopuksi vielä kevyemmästä hallinnosta toteaisin, että konsensus vallitsee siitä, että on muutettava apurahoista ja tuesta palvelusopimusten suuntaan. Todennäköisesti näin käykin. Tämän lisäksi ajatuksena on myös muuttaa institutionaalisia järjestelyjä niin, että EGTC olisi mukana tässä ja tämä Espoonin toimintaohjelma kuvailee nimenomaan EAYyn oloa. Sanoisin, että tämä on aika lailla merkittävä uudistus rakenteellisesti, mutta näin Esponista saadaan kilpailukykyisempi ja toimivampi sen suhteen, että se voi ajan mukaista tietoa tuoda esille. Kiitos. Thank you very much indeed and I would like... Kiitoksia. Kiitoksia teille. Nyt haluaisin Interaktin puolesta Matteo Malvanin esityksen. Olkaa hyvä. Follow up on um, Peter Melby's. Kiitos. Jatkan tässä Peter Melbyn esityksestä eli täydentävyydestä näiden neljän ohjelman välillä. Koitan antaa tässä lyhyen näkemyksen siitä, että mikä Interact on ja varmasti suurin osa teistä tietääkin Interactin, mutta äh, haluaisin vain muistuttaa siitä, että tässä ohjelmointivaiheessa niin Interact ei rahoita ohjelmia. Meillä on erityinen työmme tässä äh, e AYYssä, eli annamme tällaista apua äh, muille toimijoille. Interaktin rooli on se, että koetamme parantaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta mm, näissä kehitysohjelmissa. Ja tämä tapahtuu sillä tapaa, että järjestämme koulutusta rahoituksen hallinnan ja toiminnan hallinnoinnin suhteen. Tämä on meidän toimintamme ydintä myös. Meillä on tärkeää työtä, kun me tuemme näitä makroalueellisia strategioita, ei pelkästään Itämerellä ja niin edelleen, vaan myöskin jatkossa tulevien Joonian meren, Välimeren, Mustameren ja niin edelleen strategioiden suhteen, eli tuemme tätä strategian kehittämistä komission kanssa. Ja teemme myös tärkeää työtä proseduurien harmonisoimiseksi ja myöskin työstämme tällaisia innovatiivisia yhteistyövälineitä. Muutama esimerkki siitä, mitä nämä konkreettiset toimet ovat. Ensinnäkin tällainen ohjelman viimeistely. Tämä alkoi nyt kesällä Brysselissäkin toisella kokouksella. Ja tämä myös liittyy myöskin valvontaviranomaisten verkoston kanssa työskentelyyn, eli kun esimerkiksi maksut keskeytetään epäsäännönmukaisuuksien takia. Viime vuonna pidimme mielenkiintoisen kokouksen Viinissä, ja EAYY on juuri yksi näistä välineistä, ja koettaa juuri levittää näkemystä siitä, että miten nämä ohjelmat sitten päätetään ja järjestimme tästä viime vuonna myös kokouksen. Sitten uudet aluekehitysvälineet. Olemme tehneet tärkeää työtä niin sanotun 37.6b-artiklan soveltamisesta. Eli sehän on keino, miten alueelliset yhteisöt voivat tehdä yhteistyötä tämän varsinaisen ETCn ulkopuolella Tästä järjestettiin äskettäin seminaarikin. Ja sitten teemme myös yhteistyötä sen suhteen, minkälaisia tilaisuuksia voidaan saada yhteistyöstä toimintasuunnitelmista, investoinnista ja sitten tällaista alueiden vetämistä hankkeesta ETCn sisällä. Ja mm, myös tuemme komissiota EU-lajuisissa kuulemisissa jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja voimme keskustella tulevista hankkeista makroalueelliselta lähestymispohjalta. Ja sitten, mitä tulee tosiaan tähän seuraavaan rahoituskauteen, niin olemme järjestäneet työpajoja mm, operatiivista näkökohdista, esimerkiksi Palma de Mallorcassa ja Portossa, ja sitten vielä myöskin teemme harmonisointityötä, jonka mainitsinkin jo. No mitä me sitten tarkoitamme tällaisella harmonisoidulla täytäntöpanovälineillä, niin tässä Interact on, Interactin kanssa pyritty yksinkertaistamaan näitä välineitä ja menettelyjä perustuen parhaisiin käytäntöihin ja tietenkin ohjelmat ovat olleet mukana tässä prosessissa. Sitten Keep. Mikä on Keep? Tämä on tällainen tietokanta, yhteistyötä varten, ei pelkästään alueellisessa yhteistyössä, koska sieltä löytyy esimerkiksi IMPC ja muista hankkeista ja vanhasta Interregistä myös tietoja. Sitten sieltä löytyy myös tietoa hankkeista, kumppaneista ja tietenkin ajatuksena on se, että myöskin antaa mahdollisuuksia sille, ettei tarvitse uudestaan keksiä pyörää uudestaan tässä alueyhteistyössä, vaan täältä voi löytää hyviä välineitä ohjelmointiin, arviointiin ja myös sitten toimista opittujen asioiden hyödyntämiseen ja ylipäätään ymmärtämiseen, mistä tässä on kyse. Muutamia lukuja meillä on noin 100 ohjelmaa tällä hetkellä ja vuoden loppuun mennessä. Siis 100 ohjelmaa nyt ja vuoden loppuun mennessä tulee noin 10 000 hanketta tähän järjestelmään, eli tästä saatte vähän osvittaa siitä, miten laajasta toimista on kyse. Sitten mielenkiintoinen toiminta, joka on aloitettu yhdessä Esponin kanssa, eli minkä tyyppistä yhteistyötä tehdään kahdenvälisesti ohjelmien välillä. Olemme aloittaneet pilottihankkeen siitä, miten Esponin kartat voitaisiin ottaa mukaan kiippiin – ja ajatuksena on se, että tunnistetaan sieltä, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä Espanjan työstämiä karttoja, yhdistää ne sitten tärkeimpiin aiheisiin ja vain sanoihin interaktissa. Ja viime vuonna järjestettiin Luxemburgissa tällaiseen näyttöön perustuvaan tuloksiin, ja se esiteltiin. Tämä on myös hyvin kiintoisa väline interaktin hyödyntämiseen. Ja sitten viime viikolla pidettiin tämä Euroopan yhteistyöpäivä. Tärkein tapahtuma oli parlamentissa Strasbourgissa 10. päivää syyskuuta. Ja sitten tarkoituksena oli myöskin parantaa tietoisuutta yhteistyöstä ja lähentää sitä kansalaisiin nähden. 2012 oli tuo Euroopan kansalaisten vuosi, eli yksi syy lisää levittää tätä tietoisuutta. Sitten muutama luku teemme arviointia nyt kun muutamat hankkeet on saatu päätökseen, arviointi tehtiin vielä eilen, mutta se voimme sanoa jo, että yli 100 tilaisuutta on järjestetty 30 maassa ja niissä mukana on yli 55 ohjelmaa. Sitten, jos katsotaan tulevaisuutta, niin Interact 3 Ehkäpä kerron vain näistä kolmesta näkökohdasta, jotka ovat tulevassa ohjelmissa keskiössä, eli hallinnon ja valvonta-asiantuntemuksen jako, eli tällaisen älykkään hallinnon edistäminen, sitten innovatiivisten lähetymistapojen edistäminen yhteistyössä ja sitten myös temaattisten yhteyksien edistäminen yhteistyössä, eli näiden temaattisten aiheiden esille tuominen alueellisessa yhteistyössä. Tämä koskee koko joukkoa toimenpiteitä, niin kuin makroalueelliset strategiat, uudet yhteistyövälineet ja se, että edistetään tällaista vahvempaa kulttuurista yhteistyötä. Ja se, että hyödynnetään sitä, mitä on jo tehty. Ja tällä tarkoitan myös sitä, että haluaisimme näillä neljällä ohjelmalla aloittaa tällaisen niin sanotun kapitalisaatiofoorumin. Ja tässä teemme yhteistyötä Interreg for c hankkeen kanssa ja katsomme, että miten voitaisiin hakea täydentävyyttä tällaisen temaattisen foorumin kautta. Ehkäpä tämä riittää tällä kertaa ja joku haluaa esittää vielä kysymyksiä tuossa kyselytuokiossa. Kiitos. For Interreg for C. Kiitoksia. Sitten Interreg 4C puolesta Michel Lamblin, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia. Interact 4C ohjelmaa hoidetaan Nord, Nord Calaiста, Ranskan pohjoisosasta, joka ei ole kovin kaukana Brysselistä. Pyritään oppamaan jakamalla paikallisia alueviranomaiset voivat oppia toisiltaan. Meillä on samantapaisia ongelmia, mutta tuomme niihin erilaisia ratkaisuja. Täällä on ero rajat ylittäviin ja, ja ylikansallisiin ohjelmiin, koska mahdollistamme etäosallistumisen kaksi tärkeintä kenttää. Ensinnäkin innovointi ja tietotalous, tietopohjautuva talous ja toisaalta ympäristö- ja riskin välttäminen Norja, Sveitsi ja kaikki jäsenmaat ovat tässä mahdollisia osallistujia. Mitä me sitten voisimme sanoa hyväksytystä hankkeista? 14 000 paikallista ja alueviranomaista ovat hakeneet ohjelman. Kaikki eivät onnistuneet tietenkään, mutta yli 2200 kumppania meillä on paikallisista ja alueviranomaisista, jotka todella hyväksyt, ryhdyttiin 204 hankkeeseen ja näillä katettiin 90 prosenttia EUn alasta. Budjetti oli noin 300 miljoonaa euroa ja se on nyt jo allokoitu ja muihin alueille. Mitkä ovat sitten pääsaavutukset kesäkuussa 2012? Puhumme täällä aluepolitiikan tulevaisuudesta. Nyt olemme ehkä puolivälissä sitä ajatellen ja kapasiteetin rakentamisesta on sanottava, että olemme lisänneet kapasiteettia 4500 henkilöllä ylikin ja olemme tunnistaneet yli, 300, no, yli 3000 hyvää käytäntöä ja 252 onnistuneesti on siirrytty eteenpäin. Sitten alueelliseen ja paikalliseen toiminnan parantamisesta yli 1250 toimintalinjaa on ollut jo kyseessä ja 262 niistä on hyvä, on, ovat parantuneet. Interreg 4 tulevaisuudesta tiedetään, että kaikki ETC-ohjelmat, niitä on kehitetty pohtimaan kaikkia tavoitteita meitä on, me olemme tavoitteesta Valimme neljä. Tässä oli vain, tämä oli tämän hallintokomitean päätös ja todella valittiin neljä tavoitetta. Voitte verrata näitä temaattisia tavoitteita aikaisempiin tuloksiin Interreg 4Cstä valitsimme tavoitteen, joka koskee tutkimusta, teknistä kehitystä ja innovaatiota. Tämä on TO1, sitten PK-yritysten kilpailukyky, TO3, ja sitten kaksi tavoitetta, jotka koskevat ympäristöä. Ensinnäkin vähähiilinen talous teo 4 ja neljäs tavoite on teo 6, ympäristön suojelu ja resurssitehokkuuden edistäminen. Yhteistyön toteuttamisesta jäsenvaltioiden komission välillä olemme pohtineet tällaista oppimisfoorumeita, niin kuin Seviljan tapaus. Me ta- sovellamme tämän tyyppistä ähm, toimintaa näiden kol- neljän osalta. Eli tutkimus, YPK, vähähiili ja ympäristötavoitteiden osalta. Ja valitsemme vain yhden tyyppisiä hankkeita, joihin liittyy ähm, mainstreaming pakollisena. Tämä on tämä alueiden välinen yhteistyöhanke. Aikaisemmin pyrimme siirtämään hyviä käytäntöjä muille alueille, mutta se ei ollut pakollista operatiivisessa ohjelmassa nyt. Meillä on yksi komponentti, joka on pakollinen selektiivisessä hankkeessa koskien hyvien käytäntöjen siirtämistä alueelliseen toimintaan. Kiitoksia. Thank you. And uh, for Urba... Kiitoksia sitten Urbakta Emmanuel Moulin. Thank you, Chair. So... Kiitos puheenjohtaja. Nyt katsaus toisen ja viimeisimpään Urbakt opintopäiviin Dublinin keskustassa Trinity Collegeissa meillä oli 300 osallistujaa sadasta kaupungista, yli sadasta kaupungista. He ovat mukana verkostossamme, joka liittyy kaupunkitoimintaan. Ensinnäkin pohdimme talouskriisiä, sosiaalisia jakolinjoja ja niin edelleen. Olemme pyrkineet löytämään integroituja, kattavia ratkaisuja – Osallistujat ovat myös laatineet alueellisia toimintasuunnitelmia kaupungeilleen niin, että kaikki toimijat huomioitaisiin tässä. Me olemme hankkeessamme kehittäneet tällaisen lähestymistavan. Me haluamme investoida ihmisiin, emme niinkään infrastruktuurin siltoihin, teihin, vaan investoimme paikallisiin osallistujiin, päättäjiin, äh, vallella valittuihin henkilöihin kaupungeissa. Haluamme myös siirtää kerättyä tietoa niin, että saamme kestäviä strategioita, integroituja strategioita kaupunkialueille. Urbact tutkii rajat ylittäviä yhteistyötä ja sitä, että saamme yhteistä pääomaa kaupunkialueiden kehittämisestä. Tarkoitus on kerätä tietoja politiikan teon välineiksi, jotta saamme parempaa, kestävämpää kaupunkialueiden kehittämistä. Niin kuin totesin, käytämme Urbact-metodia. Tätä olemme kehitelleet viimeisten kymmenen vuoden aikana, eli varsin pitkään. Kaupungit, jotka ovat olleet kolmen vuoden ajan mukana tässä hankkeessa, niin niiden täytyy valita sitten globaali toimintasuunnitelma. Meillä on myös paikallisia tukiryhmiä, kansalaisjärjestöjä, yksityisiä sijoittajia, erilaisia kuntapalvelutahoja eri hallinnon tasoilta. Toistaiseksi olemme saaneet aikaiseksi sen, että yli 5000 henkilöä kaikkialta Euroopasta, kaupungeista, myös keskisuurista ja pienistä kaupungeista on ollut mukana Urbact-tukihankkeissa verkostoissamme. Suurin osa näistä paikallisista toimintasuunnitelmista on ainakin osittain pantu täytäntöön kaksi vuotta sen jälkeen, kun ne on saatu valmiiksi. Olemme myös rakentaneet kapasiteettia esimerkiksi näiden kesäyliopistojen kautta, opintopäivien kautta, ja olemme myös toteuttaneet koulutusohjelmia, kielikoulutusta muun muassa. Meillä on myös pilottikoulutusta vaaleilla valituille henkilöille, koska he ovat keskeisessä asemassa päätöksentekijöinä, niin kuin tiedätte. Tulokset saatamme kaikkien kaupunkien käyttöön ja hyödyksi, ei pelkästään niiden hyödyksi, jotka ovat mukana hankkeessa jotkut teistä olivat paikalla, kun esittelimme kesäkuussa Brysselissä viimeisimmän julkaisumme. Huomisen kaupungit, tämän päivän toiminta. Tässä on meidän aikaansaamemme tuloksia ja kuusi semanttista tutkimusta, jotka ovat kaupunkien kannalta, kaupunkien kannalta hyvin tärkeitä. Sosiaalista innovaatiota, energiateollisuutta, tehokkuutta, kaupunkien kehittämistä, miten voimme uutta liikkuvuusajattelua saada aikaiseksi ja niin edelleen. 2014-2020 kaudella haluamme toimia tuloshakuisemmin niin, että verkostoidumme totta kai toiminnassa, mutta myös kaupunkialueiden hankkeiden täytäntöönpanossa ja strategiatyössä – Haluamme vahvistaa yhteyksiämme kohesiopolitiikkaan ja sen uusiin välineisiin. Haluamme myös kehittää kapasiteettia, koska paikallinen kapasiteetti kaupungeissa ja alueilla on menestyksen avain. Haluamme myös tehokasta, integroitua kaupunkialueiden kehittämistä ja haluamme vahvistaa toimintamme myös jäsenvaltioiden kanssa. Loppuun vielä toteaisin, että Urbact on ollut ja on tulevalla kaudella sitoutunut rakentamaan laadukasta urbaania toimintaa verkosta ja erityisesti toimintaohjelman kautta tätä toteutamme. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. Mehän tiedämme jo, että olette olemassa mutta on hyvä tietää, kuinka vaikuttavaa työtä teette näiden eri välineiden avulla. Tämä oli todella hyvin tärkeää. On tärkeää, että tiedämme tämän. Toivomme, että tulevaisuudessa olette valmiina vastaamaan uusiin haasteisiin ja toimitte yhtä tehokkaasti kuin nytkin. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Mm, kolme kollegaa toistaiseksi puhujalistalla. Olkaa hyvä. Presidente, je veux me joindre à vous pour... Kiitoksia. Niin minäkin haluan kiittää puhujia. Mukavaa, että tulitte tänne asti esittelemään toimintanne. Nämä ovat tosiaan mielestämme tärkeitä ohjelmia, ja tosiaan kannattaa selvittää ja kertoa ja selvittää yhä uudelleen tätä tällaisena epäilyksen aikana Euroopassa. Nämä ohjelmathan ovat tosiaan, tosiaankin tällaisia hyviä esimerkkejä näistä neljästä ohjelmasta ja tästä ajasta, mitä tosiaan määrällisestikin on saatu aikaan. Kyllä tällaiset luvut kertovat itse itsestään. Ja sitten äh, tämä 450 miljoonaa euroa, niin nehän ovat vain 5 prosenttia alueyhteistyöstä. Ja kun puhutaan näistä äh, kokonaisbudjeteista, joita menee alueelliseen politiikkaan, niin nähtävästi tämän pitäisi olla 0,1 ja jotain prosenttia. Ja sitten kuitenkin osoititte, että teidän toimintanne on ollut äh, järkevää, kun katsotaan näitä tosiaan, että on satoja ja tuhansiakin äh, hankkeita, niin tämä on tehokasta. Erityisesti tosiaan kenttää tämä kosti kiinnostaa ja te tuette todellakin koko tätä rakennerahastojen toimeenpanoa ja se on tärkeää. Ja näin myöskin saadaan sitten paljon parempi käsitys tosiaan raja-alueestakin ja tosiaan Interac auttaa näitä alue, ohje, alueellisia ohjelmia antamalla käyttöön menetelmiä, työvälineitä, projektien täytäntöönpanoon ja osallistuu tähän yhteistyöhön. Ja tämän yhteistyöpäivän kampanjan ansiosta olemme aloittaneet Strasbourgissa yhdessä äskettäin Interreg 4C, jossa levitetään julkisen hyviä käytäntöjä ja myöskin hyödynnetään näitä kokemuksia, joita on saatu alueelta ja tosiaan tätä kautta pystytään sitten katsomaan vähän menneisyyteksi. Urbakt myöskin hyödyntää näitä samoja keinoja, mutta tällä kertaa kaupungeissa. Tämä alueyhteistyön asetus on ollut sellainen, että olemme nähneet, että nämä kolme toimii, niitä parlamentti, ja neuvosto eivät kyseenalaista näiden ohjelmien lisäarvoa. Se on hyvä asia. Nämä äh, taidot ovat ja tiedot siellä kovasti kehittyneet. Siitäkin kerrotte, olisi hyvä kuulla vähän yksityiskohtia näistä innovatiivista menettelyistä Urbaktista. Sitten tosiaan sehän tukee tätä alusta yhteistyötä ja sitten maaseudun ja äh, kaupunkien välistä yhteistyötä. Siitä on kovasti keskusteltu. Haluaisin esittää muutaman kommentin ensinnäkin Interaktista. Kuinka arvioitte tätä yhteistyöpäivän merkitystä määrärahojen läpinäkyvyyden suhteen. Ja sitten kun näitä, näitä uusia alueyhteistyötä, kun tässä annetaan 50 miljoonaa lisää euroa näille erityisyydellisille alueille alueellisessa yhteistyössä, niin onko teillä jotain yksityiskohtia siitä, että miten tämä tulee, tullaan panemaan täytäntöön ja miten sitä hallinnoidaan sitten Urbaktista, niin tosiaan tässä maaseutualueet, niin mitäpä mieltä olette limosinin alueen Interactin hankkeesta? Voisitteko kertoa siitä vähän tarkemmin näiden uusien toimivaltuuksien osalta? Ja sitten tämä uusi nämä uudet artiklat, niin niistä pitää tosiaan kyllä löytää näitä sääntöjä, joita löytää. Sanotaan, että tämä alueet yhteistyö, sen pitää mainita nämä alueisten väliset ja maiden väliset yhteistyön menettelytavat, niissä pitää olla vähintäänkin yksi jäsenvaltio mukana. Kuinka alueet voivat todellakin esittää EAKRlle tällaisia alueiden välisiä hankkeita? Me olemme kansanedustajia ja haluaisimme, että Erasmusta olisi myöskin voitu hyödyntää alueedustajien keskuudessa, ja tästä on olemassa tällainen pilottihankekin, ja tultiin siihen tulokseen, että nämä ohjelmat parhaiten juuri voisivat panna täytäntöön tätä ohjelmaa. Niin miten te voisitte ottaa mukaan nämä alueiden edustajat omissa toimissanne ja käytänteiden vaihdossa? Kiitoksia. Haluaisin kertoa, että meillä on täältä komissiosta ja yksikön johtaja alalta paikalle, joten voitte esittää ne myös komissiolle, mikäli se on tarpeen. Sitten Lambert Van Nistelrooy. Thank you very much for the information. the... Kiitoksia näistä tiedosta ja mahdollisuudesta keskustella tilanteesta. On hyvä, että komissio on mukana. Se on erittäin hedelmällistä. Kun kuuntelen suuren johtajan Barroson puhetta unionin tilasta, niin äh, olin aika yllättänyt kun ainoa sana, josta hän puhui, oli sosiaalinen koheesio. EU 2020 pyöri sen ympärillä, mutta nämä välineet, muut välineet, kun puhutaan alueellisesta koheesiosta ja siitä, että innovoimme välineidemme kanssa – eri ohjelmien kautta niin, että saataisiin EU-hun lisää yhteistyötä, lisää tutkimusta ja kehitystä ja täydentävyyttä ja alueellista yhteistyötä. Tämä puuttui kokonaan. Sitä ei ollut ollenkaan puheessa. Teidän työnne ei ollut tässä puheessa. Tuotte hienoja kertomuksia, mutta mihin ne päätyvät? Päätölaatikkoihinko? Vaan, vai Euroopan komission johtajien pöytälaatikkoihin? Tämä on ehkä väärä lähestymistapa mm, ylhäältä alaspäin tai jotain, en tiedä, mutta olen sitä mieltä, että teidän tekemänne työ on erittäin tärkeä ja se mahdollistaa, että eri toimijat Urbakt ja muissa ohjelmissa saavat tukea. Mutta minulla on joitakin kysymyksiä. Onko niin, että tämä kriisi ja talouden hallinta ja tämän tyyppiset kysymykset ovat nyt vallanneet kaiken huomion? kun ajatellaan viestintää kansalaisten kanssa ja katsotaan tätä hienoa atlasta. Täällä on tärkeää tietoa Euroopasta, joka kehittyy olekseen johdonmukaisempia, antaakseen valtioille ja alueille enemmän mahdollisuuksia, ja jotta voitaisiin, voitaisiin myös auttaa tässä demografisessa muutoksissa ja nuorten saamisessa mukaan. Tämä on Euroopan tulevaisuutta, kuinka siihen päästään Teette todella hienoa työtä, mutta mit, mitä yhdessä voisitte tehdä, jotta saataisiin lisää näkyvyyttä poliittisessa keskustelussa? Tietenkin me joka tapauksessa tuemme teitä, mutta teidän työnne tulokset eh, eivät oikein näy täällä Euroopan unionissa. Euroopan komission ystäville siellä haluaisin sanoa, että luultavasti tarvitsemme toimintaa, tarvitaan lisää näkyvyyttä, kuinka se voidaan nyt tehdä uuden vaalikauden alussa. Nythän olemme, en, eh, taikka emme ole oikein valmiita toimimaan. Raha on nyt olemassa. Jatkammeko eteenpäin näin, kun on menty, vai osoitammeko, että tämä on pääasiallinen rahoitusväline, joka EU on ottanut pöydälle – että voimme todella, todella saada aikaan muutoksia joillakin aloilla, älykkää, älykäs erikoistuminen ja niin, niin edelleen. Tätä olisi pohdittava. Kiitoksia sitten Jan Olbricht. Yes, uh, uh thank you. It's, it's quite interesting. Kiitos. Varsin mielenkiintoista, että aina ennen rahoitusnäkymiä palataan keskusteluun tämän tyyppisistä ohjelmista. Kyse on edelleenkin peruskysymyksestä. Ovatko nämä ohjelmat aluepolitiikan pysyviä elementtejä. Eli sellainen asia, joka on ja pysyy. Toki ne saavat uusia muotoja, vai onko meillä sellaisia ohjelmia, jotka rahoituskauden lopussa saavat sitten tutista sen suhteen, jatketaanko niitä vai ei. Tämä on ensimmäinen päätös, mikä pitäisi tehdä. Joko meillä on vakaat hyvät ehdotukset, jotka ovat osa tätä järjestelmää vai onko niin, että nämä ehdotukset ovat mielenkiintoisia, vaikkakin niitä toki voidaan muuttaa aika ajoin. Emme aina tarjoa oikeanlaisia välineitä, vaikkakin velvoitteita kyllä asetamme. En tiedä mikä tilanne tällä hetkellä on, mutta meillä oli hieno hanke. Mikä se nyt olikaan? Talousalueet ja jotakin Regions for economic change and... Taloudellisen muutoksen kourissa olevat alueet. Eli mietimme, mistä rahat löytyisivät tälle hankkeelle ja Interregistä josta ne löytyivät. Nythän meillä on myös mikroalueellisia elementtejä näissä ohjelmissa. Erasmus paikallisviranomaisille, jonka me parlamenttina halusimme toteuttaa, vaikkakin komissio sitten oli vähän myöhässä omissa, omine toiminen. Ensimmäinen kysymys teille. Tämä voi olla poliittisesti vaikea kysymys, mutta kenties ei halua edes vastata. Mitä pitäisi muuttaa tässä ohjelmointijärjestelmässä? Pitääkö muutosta toteuttaa ohjelmointitasolla vai onko tämä vain kysymys, joka jatkuu vuodesta toiseen? Meidän jäsenten pitäisi kyllä omata perustieto näistä asioista. Olisitteko niin ystävällisiä, että minulle ja muille kollegoille hyvin yksinkertaisella tavalla voisitte selittää, mistä raha tulee? Onko se Brysselistä, kansallisista äh, määräosuuksista? Me näemme teidän saavutuksenne, jotka ovat hienoja, mutta monet meistä, jotka emme tästä asiasta niin paljon tiedä, emme tiedä, mistä rahat tulevat. Mikä on rahan lähde? Voisitteko hyvin yksinkertaisesti todeta, mistä rahat tulevat Esponin, Interrektiin, Urbaktiin? Miten saatte varat ja miten työ järjestetään? Mari Tereskin tähän jo viittasi, mutta olisi hyvä, että ymmärtäisimme tämän asian paremmin. Any, any other member ask? Täällä ei ole muita jäseniä, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä, joten pyytäisin nyt neljä, jäsentä, neljä johtajaa ja sitten komissiota vastaamaan. Kuka haluaisi aloittaa? Espon. Kiitoksia. Niin vastasin suoraan siis. Esponin rahat tulevat 75 prosenttisesti EAKRsta ja 25 prosenttia tulee maista, jotka osallistuvat hankkeeseen. Öö, me siis tässä, tai vallintakomitea on päättänyt, että jos on näyttöä, jos siis näytetään, on näyttöä tästä Euroopan ulottuvuudesta, niin silloin pannaan nämä rahat yhteen pottiin ja sitten, sitten jos pitää esimerkiksi jotain rahoittaa jotain hanketta, niin se rahoitetaan sitten sataprosenttisesti, koska kaikki tuloksista kuitenkin hyötyvät. kommentteja ilman mikrofonia. Brussels. viisi EAKR-stä Brysselistä. Kommentteja ilman mikrofonia. I think we need the commission to This answer is not enough. Sorry, sorry, no, but, but this is... Tämä ei ole tarpeeksi. Could we, Peter... Niin, tämä on aivan selvä. Peter, voisinko pyytää, että komissio päättää tämän vastaamisen, ja niin sitten jatkamme sinun kanssa. Niin joten komissio, voisitteko kertoa tämän ja rahoitusjärjestelmän koskien kaikkia näitä yleiseurooppalaisia ohjelmia. Is for interregional cooperation there is a specific budget? Niin, meillä on erityisbudjetti tätä varten. Meillä on alueellista yhteistyötä varten, neljä ohjelmaa varten varattu budjetti EKR-rahaa, joka on kohdistettu näihin neljään ohjelmaan 75 prosenttiin asti kokonaisbudjetista ja 25 prosenttia sitten jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Distribution of those uh, Komissio on ehdottanut tähän uh, rahoitusta näille neljän ohjelman kesken. Ja sitten tämä uh, raja yhteistyöohjelma, jossa rahoitus tulee jäsenvaltiolle. Yes. Komissio ehdottaa rahoitusta näiden neljän ohjelman kesken. Support. Kollegat, haluaisin muistuttaa, että olemme tukeneet tätä nyky, nykyistä järjestelmää yksi kansa, er, monikansallinen ja yksi alue, eri alueiden välinen ja tietenkin lähteenä tässä on EAKR. We are back with you. Yeah, no, but I will... No niin, palataan taas sinun. Just say, I mean, to, to... Uh... Sanoisin vain aivan lyhyesti siitä missä tarvitaan kapasiteettia. Voin puhua tässä Espanjasta pääasiassa. Työmme pitäisi olla jatkuvampaa, jatkuvammalla pohjalla niin, että olisi mahdollisuus havainnoida pitkän aikavälin suuntauksia ja tämä voisi toimia sitten mm, tuloksina politiikan tekijöille. Eli seitsemän vuoden kausi on aika lailla lyhyt. Siinä syntyy jonkinlaista epävarmuutta sen suhteen, millä tasolla ja missä muodossa voidaan jatkaa. No sitten, entäs vielä pieni lisäkommentti. Tiedon siirto on ilman muuta suurin haaste, joka meillä on edessämme. Tähän pitäisi varata riittävät resurssit ja nähdäkseni näin ei ole vielä tehty. Tämä on jonkinlainen 50-50 toiminto. Vaikka meillä olisi kaikki mahdolliset tiedot ja tulokset, niin kyllä täytyy olla myös sellaisia vastaanottajia, jotka ovat valmiita prosessoimaan poliittisesti näitä tuloksia, jotta niistä sitten saadaan hyötyä ja näkyvyyttä näille tuloksille. Ja näin ollen koko politiikan teko sitten voittaa. Pieni kysymys tähän, jos mahdollista puhuitte tästä tiedosta. Olihan olemassa tällainen ohjelma kuin tiedon alueet. Tällainen oli olemassa ja sitten jotenkin se hävisi. Mihin se mahtoi päätyä? Menetin vainun siitä. We the commission, Voi, tämä oli kysymys komissiolle. Nämä tiedon alueet ohjelma, mihin se on päätynyt? No, it's okay. I understand Mr. Lamblin would speak on this. Lamblanc kaiketi haluaisi tästä puhua. Is a marketing exercise, gathering. Tämä on tämmöinen markkinointityö, jossa koitetaan la, koota yhteen monenlaisia yhteistyöhankkeisia. Ja sitten tuo tiedon alueet on eri asiaa. Sitä on tutkimuspääsosto rahoittanut ja ne on, se on otettu nyt mukaan tähän ja se alueiden väliseen ohjelmaan ja se tulee mukaan meidän ohjelmamme. Who would like to speak after Peter? Kukas haluaisi Peter Merblin jälkeen puhua? Malvain, olkaa hyvä. a few words to complete us. Ehkä vain lyhyesti voisin täydentää, mitä tässä sanottiin aikaisemmin. Interaktin osalta 85 prosenttia tulee EAKRstä ja 15 prosenttia jäsenvaltioilta. Haluaisin myös sanoa jotakin se, että mitä sanottiin koskien yhteistyöpäivää, Euroopasta yhteistyöpäivää sanottiin, että ETS, kysymys on pitkän aikavälin investoinnista, ihmisistä ja rakenteista, eikä vain rahasta. Ja minusta tämä on hyvin tärkeää, jotta nähdään, miten alueellinen yhteistyö vaikuttaa, tarvitaan aikaa. Ja siksi nämä ovat hankkeet, jotka kehittyvät ja tulokset eivät näy välittömästi. Mehän pyrimme tämän eurooppalaisen yhteistyön päivän avulla tuomaan yhteistyötä lähemmäksi kansalaisia sitten äh, Sanchez Schmidtin kysymyksen olemme juuri keskellä arviointiprosessia ja pyrimme keskittymään paitsi tehdyn määrään myös sen laatuun ja erityisesti hankkeiden vaikutukseen. Meillä on joitakin innovoivia näkökulmia kampanjassamme, mutta on muistettava, että tämä on vasta toinen vuosi toista kertaa tällainen päivä järjestettiin ja tietenkin e, tulevaisuudessa se tulee kehittymään. Ajatuksena on levittää mahdollisimman laajalti tietoa ihmisille siitä, mitä on tehty, eli millaista lisäarvoa tulee alueellisesta yhteistyöstä. Thank you, Michel Lamblin. Kiitoksia sitten Michel Lamblin. Si. Uh, I'm sure that with... Kiitos. Olen varma, että kun meillä on neljä ohjelmaa ja 250 miljoonaa euroa, eli 1,5 per tuhat, näin voimme osoittaa sitä, miten voimme 320 miljardia kokonaisbudjetissa äh, parhaimmalla tavalla hyödyntää. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, jotka osoittavat kapasiteettiamme joka taas oikeuttaa yleisbudjetin. Tarvitsemme lisää viestintää. Tätä ei, tämä ei ole mahdollista nykyisen budjetin puitteissa. Parlamentti, alueiden komitea, nekin tukevat toimintaamme kovasti ja komissiokin voisi kehittää tämän alan työtä. Meidän yhteistyöbudjettimme on niin pieni, että todella on vaikeata osoittaa tuloksia tätä kautta. E- Euroopassa kyse on yhteistyöstä yhteistyöstä. Tekin toimitte sellaisissa ympyröissä, joissa jatkuvasti tehdään yhteistyötä, mutta alueilla, kaupungeissa tilanne on toise, toisenlainen. Meidän pitäisi kehittää viestintää myös tämän asian esiin tuomiseksi. Sitten Albritin kysymys siitä, mitä voitaisiin järjestelmässä muuttaa. Yhteistyö työssämme me haluamme tuoda mainstreamingin pakollisia komponentteja tähän työhön niin, että käytettäisiin parhaita käytänteitä toimintaohjelmissa. Kenties voitaisiin saada myös rakenteita, joiden kautta voidaan edistää parhaiten käytänteiden vaihtoa Euroopassa. Tämä on hyödyllistä työtä. Mielenkiintoista olisi myös saada välineitä pitkän aikavälin seurantatyöhön. Esimerkiksi kun hanke hyväksytään ja sitten hyvää käytäntöä pyritään levittämään hankkeen puitteissa, niin oikeastaan vasta seuraavan sukupolven aikana varsinainen siirtyminen tapahtuu. Toki käytäntöjä voidaan siirtää, mutta välttämättä niitä ei heti oteta käyttöön. Niitä ei to- täytäntöön panna välittömästi. Eli sitten paikallisviranomaisten on on päätettävä, miten tämä kaikki rahoitetaan. Usein puhutaan vasta seuraavasta ohjelmointikaudesta, kun asiat toteutuvat käytännössä, mutta välttämättä me emme voi sitten seurata tätä kehitystä. Jos sitten kesäaikaan joku harjoittelija seuraa tilannetta, niin onko lehdissä kansallisella kielellä artikkeleja siitä, miten kansallisia varoja on käytetty? Kyllä kyse on kuitenkin EUn varoista ja sitten kun asiat toteutuvat käytännössä vasta seuraavalla ohjelmakaudella, niin kukaan ei näitä saa tietoonsa. Ei logoja, ei iskulauseita, ei mitään. Eli seuraavalla ohjelmointikaudella seuranta sitten oikeastaan uupuu. Tämäkin on hyvin tärkeä näkökulma. Um, yes, uh, Emmanuel Muller. Yes, thank you. Emmanuel Muller. Uh, about the question of stability. Niin, tämä kysymys, joka koski vakautta, niin tämä oli tärkeä asia tosiaan tarvitaan aikaa, jotta voidaan kehittää uudenlaista innovaatiota ja uusia ajatuksia ja uusia välineitä. Myös tämä osallistava lähestymistapa ja nämä uudet välineet, niin ne on pikkuhiljaa kehitetty kymmenen vuoden aikana. Eli tämä ei ole sellainen asia, joka voidaan saavuttaa parissa kolmessa vuodessa vaan tarvitaan tosiaan pitkää aikaa. Ja sitten ihan samaa mieltä siitä, mitä Michelle sanoi, eli joka tapauksessa nämä ovat pikkuohjelmia ja me kuitenkin tässä ajamme eteenpäin innovaatiota ja sitten tosiaan tämä innovaatio, joka on saatu aikaan meidän ohjelmissa, niin miten ne sitten valtavirtaistetaan. Olen aika uusi EU-ympyröissä, mutta minusta tuntuu, että tämä prosessi ei ehkä ole ihan eh, juoheva tässä vaiheessa. Sitten ihmisten valitseminen, niin Erasmus kansanedustajille. Se on hyvä ajatus ja me tosiaan pikkuskaalalla niin järjestimme koulutusta näille edustajille, jotka ovat mukana meidän ohjelmissamme. Eli he tulivat paikalle ja tulivat verkostoihin mukaan. He olivat meidän ohjelmissamme mukana ja ikään kuin tässä sitten jakoivat kokemustaan. Ja sitten sitten tämä uusiutuminen näissä kaupunkiympyröissä. Tästä kysellään paljon ja se, että jos haluat tosiaan tarttua tähän kaupunkikysymykseen, niin koitamme tosiaan urbaktia työstää juuri tähän suuntaan jatkossa. To, to also Kiitoksia. Haluaisin, että komissiokin kertoisi, missä vaiheessa ollaan, kun valmistellaan näitä uusia ohjelmia, uusia sukupolvia näille ohjelmille. On uusia sääntelyjä tulossa koskien ohjelmien jatkoa. Yleensä yhteistyö alkaa valtavirtaohjelmien jälkeen. Tiedä missä vaiheessa komissio nyt on uusien ohjelmien valmistelussa. Tai onko komissiolle mahdollisesti muuta lisättävää? Kiitoksia, Rova Hübner. Pyrimme edistämään ja olemaan valmiita silloin, kun asetus on valmiina, toivottavasti marraskuussa. Näin ollen olemme aloittaneet jo yhdessä hallinnointiviranomaisten ja jäsenvaltioiden kanssa työskentelyn se, maa, tieteen osalta eläinen neljän ohjelman osalta jäsenvaltioiden työryhmien kanssa olemme pyrkineet määrittelemään temaattiset alueet ja uudet, uudet aktiviteetit näiden ohjelmien sisällä tulevaisuudessa, joten toivon, että nämä ovat valmiita arviota varten niin, että emme joudu käyttämään yhdeksää kuukautta, jonka asetus sallisi, niin että se voitaisiin hyväksyä jo ennen ensi kesää. In addition, I would... sounds like a commitment from the Tämä kuulostaa komission taholta sitoumukselta. Ymmärrän, että uudet ohjelmat ovat siihen mennessä men valmiita. En tiedä, onko muita kommentteja. I'm sorry, we'll, we'll, yeah. ja, pan. olkaa, olkaa hyvä vain. To some of the of the Täydentäisin vielä vastauksia parlamentin jäsenen kysymyksiin. Ensinnäkin urban ja kaupunki- ja maaseutuyhteydet. Parlamentti on halunnut, että katettaisiin myös tällaiset yhteydet kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välillä. Tämän olemme huomioineet ja olemme sisällyttäneet sen myös komission asiakirjaan joka käsittelee tulevaisuutta näissä hankkeissa. Jäsenvaltiot valmistautuvat siihen, miten ne ottavat huomioon tämän uuden laajemman soveltamisalan. Olemme tyytyväisiä siitä, mitä herra Mulan totesi, eli pilottihankkeet, kansanedustajien kouluttamiseksi. Tätä parlamenttikin on pyytänyt esimerkiksi Erasmus-ohjelman suhteen. Olemme saaneet myönteistä palautetta tästä. Urbaktin puitteissa tätä hanketta on toteutettu. Meillä on paikallisten tukiryhmien jäseniä kaupungeista, jotka valmistelevat paikallisia toimintaohjelmia. Eli tämä on ollut hyödyllistä toimintaa ja toivon, että Tämä jatkuu myös tulevalla kaudella. No sitten jatkuvuuteen liittyen ja uusiin haasteisiin liittyen. Uskon, että me olemme löytäneet jonkinlaisen tasapainon. Meillä on paljon hyviä kokemuksia nykyisistä ohjelmista, mutta toki myös uusia haasteita on. Urbaktiin liittyy se haaste, että täytyy keskittyä enemmän kaupunkialueiden kehittämiseen integroidulla tavalla ja haluamme lisätä tietoisuutta kapasiteetin rakentamisen suhteen, kun tehdään kaupunkialueiden kehittämissuunnitelmia. No sitten poliittinen keskittyminen johtajien tasolla ja sosiaalinen mukaan ottaminen, osallistaminen – Parlamentti pyrkii edistämään integroitua kokonaislähestymistapaa aluepolitiikassa. Tämä on meistä paras tapa toimia. Tällä tavalla voimme myös auttaa ratkaisemaan suurimmat ongelmat, joita meillä on. Tämä pätee myös kaupunkeihin. Monissa pääkaupungeissakin on nähty, että politiikka on epäonnistunut. Jossakin jäsenvaltioissa on toimittu tietyllä tavalla ja saatu hyviä tuloksia ja sitten haluaisimme levittää hyviä kokemuksia myös muihin jäsenvaltioihin. Mainitsisin vielä, että avointen ovien puitteissa on valmisteltu monenmoisia työryhmiä ja nekin pyrkivät välittämään tietoa, levittämään sitä. Se on hyvä mahdollisuus esitellä saavutuksia ja mitä on suunniteltu tulevaisuuden varalle. Kiitos. Um, no more... Kiitoksia, jos muita kysymyksiä tai kommentteja ei ole. Haluaisin päättää tämän asian käsittelyyn ja kiittää vielä kerran johtajana. Toivon, että olkoon mikä on uusi komitea, niin toivon, että voitte pian esittelemään uudet näkemyksenne ja ohjelmanne seuraavia rahoitusnäkyviä varten. Joten kiitoksia tästä. Oikein paljon sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla, koska kyseessä on Andrei Kovacevin laatima lausunto vuosia 2014-2020 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ole hyvä. I would like to... Kiitos. Haluaisin kertoa teille tilanteesta tähän mennessä ja tästä menettelystä. Meidän valiokuntamme on ehkä ainoa, joka antaa lausuntomme tästä tähän mietintöön seurasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja menothan ovat yksi kolmas osa, kuitenkin EU-budjetissa, niin että on hyvin tärkeää, että valiokunnan ääni kuuluu ja että otetaan esiin kaksi tärkeää asiaa, jotka erityisesti meitä huolettavat lyhyinä perusteluna. Tiedämme, että tämä on tällainen hyväksyntämenettely, en voi sanomaan kyllä tai ei tässä on kuitenkin kyseessä kansalaisten odotukset ja sitten myöskin meidän täytyy huomioida aikaisempi mietintömme, joka on annettu heinäkuussa poliittisesta yhteisymmärryksestä. Viime syyskuussa hyväksyimme, että määräenemmistö, enemmistö, isolaisen nimistä että jos tämä, tämä politiikan on tarkoitus olla hyvä työpaikkojen kasvun kasvattamisväline, niin sen täytyy olla vähintäänkin 2007-2013 tasolla. Ja se on aivan älytön vähimmäistaso, jotta saadaan terve rahoitus ohjelmalle. Ja siksi kaikki katot ja erityisesti kohdallisen politiikan enimmäismenotaso on ongelmallinen täytyy huomioida 2020 äh, strategian aluetavoitteet ja myös taloudellisen ja yhteiskunnallisen kohesiotyön tavoitteet. On epäselvää, että voidaanko näin todellakin saada kaikki alueet mukaan sisämarkkinoiden toimintaan. Ja tämähän saattaa tietenkin sitten murentaa solidaarisuutta Euroopassa. Kuitenkin realiteetti on mikä on ja nyt Euroopan parlamentin puolesta Eh, ehdotan eh, hyväksymistä. Se on ainoa tapa, että parlamentti pystyy eh, siis myönteisen hyväksymisellään ainoalla tavalla varmistamaan sen, että saadaan ennustettavuutta ja joustavuutta Euroopan unionin politiikan menoihin 2020 saakka sen sijaan, että jätteettäisiin jotenkin tämä e, e, e, epävarmaksi vuosittaisen budjetin puitteissa. Kuitenkaan ei ole varma, että päästäänkö niihin tuloksiin, joita kansalaiset odottavat politiikan täytäntöönpanolta. Eli tässä on tosiaan olemassa riskejä. Se minun tulee todeta. Tässä nyt se on ihan tosi asia. Se, mistä olemme keskustelleet jo muutaman vuoden ajan jo siitä lähtien, kun on lähdetty alun perin keskustelemaan tästä luonnoksesta, joka saatiin Euroopan komissiolta. Ja toinen asia, niin tällä hetkellä kolmikantaan neuvottelut kohdistopolitiikasta ovat käynnissä. Huomenna on seuraavat neuvottelut ja ei ole mitään lopullista yhteisymmärrystä komission ja neuvoston kanssa oikeusperustasta, erityisesti niistä kysymyksistä, jotka myös sitten heijastuvat tähän monivuotisen rahoituskeskusten asetukseen. Eli kukaan tai mikään näistä meidän asettamista ennakkoedellytyksistä hyväksymiselle monivuotisten rajoituskeskusten hyväksymiselle ei ole vielä saavutettu. Ja ehdotan, että huomenna hyväksymme suosituksen, jossa kehotetaan budjettivaliokuntaa antamaan myönteinen hyväksyntänsä sillä edellytyksellä, että meidän päätöslauselmaamme 3.7., joka koski poliittista yhteisymmärrystä monivuotisen rahoituskauden hyväksymisestä, täytetään. pyytäisin, että kollegat tuomisivat tämän panoksemme näihin neuvotteluihin ja että toivotan kansalaisten kannalta parasta mahdollista tulosta. Kiitoksia sitten Giorgio Stravakakis, CSD. E Kiitoksia. Aivan ensin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän lausuntoluonnokseen. Haluaisin vain korostaa sitä, että kun Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan 3. heinäkuuta koskien tätä poliittista sopimusta MFF koskien on hyväksynyt sen ja olemme päässeet sopimukseen näistä neuvotteluista koskien tulevaa kohesiopolitiikka neuvotteluja, niin silloinhan meidän hyväksymisemme, hyväksymisemme on ainoastaan väliaikainen. for liberals. Kiitoksia sitten Goodmans liberaalit. Because we know that the parliament... Mehän tiedämme, että parlamentti on sopinut neuvoston kanssa pääluvuista ja niitä ei voida enää muuttaa. Tämä on myös parlamentin kanta, sikäli kuin minä tiedän. Tästä pitää vielä äänestää, mutta yksi seikka liittyy meihin. 7 prosenttia suoritusvaraus, tulosvaraus. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota lausunnossa. 7 prosenttia, jota neuvosto ehdottaa, joka olisi varauksessa, voi vielä muuttaa rahamäärää seitsemän vuoden kaudelle kohesiopolitiikan näkökulmasta. Minun mielestäni meidän täytyy tästä jotakin todeta. Täytyy ottaa asian kantaa. Ainakin tämä voisi sitten siirtää tiet, jonkin verran rahaa tulevalle kaudelle. Ja vaikkakin tämä on varauksessa, komissio on ehdottanut viittä, niin tämä on sitten kokonaisuudessaan otsakkeessa kaksi. Ja jotenkin meidän täytyisi omat näkemyksemme tästä muuttaa niin, että ainakin tämä yhteisesti sovittu määrä voitaisiin muuttaa. Kiitos sitten François Alfonsi. Niin, hyvä puheenjohtaja. Me tuemme tätä lausuntoa ensinnäkin siksi, että se vahvistaa meidän käsityksemme tästä makro ehdollisuudesta, joka on tärkeä syy tai edellytys neuvotteluille. Sitten myöskin eh, siinä tosiaan muistutettu tästä päätöslauselmasta, jonka me 3.7. jossa asetettiin siis kaikki edellytykset mille tahansa keskusteluille monivuotisista rahoituskehyksistä. Joten siitä syystä olemme varsin tyytyväisiä tähän lausuntoon äänestämme puolesta. merci Cornelia Ernst. Kiitoksia sitten Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Um, in einer Reihe von Dingen Kiitoksia. Hyvin monissa asioissa voin olla samaa mieltä valmistelin kanssa, että on tietenkin totta, että leikkaukset ovat ongelmallisia ja aivan varmasti tosiaan eurooppalainen solidarisuus tässä keikahtaa ihan päälailleen. Mutta se, että äänestäisimme tosiaan suorapäätä puolesta, niin tämä on kyllä aika ja aika vaarallista ja tässä on tosiaan muistettava nämä makroehdot meidän pitää sanoa suoraan, että emme hyväksy tällaista. Ja kolmikantaneuvotteluissa sillä on sitten oltava vastaava rooli. Muuten suostumuksemme antaminen valmistelun ehdottomalla tavalla, niin mielestäni ihan tällä tapaa ei kyllä onnistu. Thank you. Would anybody like to... Kiitoksia. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Ei näytä. En tiedä, haluaako Andre vastata vielä. Uh, Aivan lyhyt vastaus. Ja muistuttaisin vielä, että kyseessä on hyväksyntä menettely. Meidän täytyy budjettivaliokunnan lausunnossamme sanoa kyllä tai ei. Eli kyllä vaihtoehto on ei. Ja budjetti. Sitten katsotaan, seuraako se. Nyt kuitenkin ollaan kolmikantaneuvotteluissa ja kaikki seikat, jotka tulivat esille, makrotalousehdot ja 7 prosentin varaus ja rahoituksen taso ja ennakkorahoitus, mahdollisuudet. Kaikki tämä on mukana neuvotteluissa, kolmikantaneuvotteluissa. Parlamentilla on mandaatti neuvotella neuvoston kanssa tästä aiheesta. meidän lausunnossamme budjettivaliokunnalle, sillä nyt ei ole niinkään suurta painoarvoa. Olen yrittänyt kuvailla jonkinlaisen yleiskuvauksen tilanteesta ja sitten todeta, että kyllä, meidän on annettava myönteinen hyväksyntä tämän menettelyn puitteissa budjettivaliokunnalle. Ja kolmikantaneuvottelusta odotamme sitä, että parlamentin näkökulmasta saamme myönteisen tuloksen ja saamme ratkaisun näihin kysymyksiin. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Valiokuntamme on ainut, joka antaa lausunnon budjettivaliokunnalle. Ja minusta tämä on aivan korrektia. Kolmas osa varoista menee kohesiopolitiikkaan, joten me todellakin olemme mukana tässä aiheen käsittelyssä. Tässä toistaiseksi katsaukseni tästä asiasta. Eh, Pahoillani Vlasak myös halusi puhua tästä ECRstä. Haluaisin vain mainita, että olemme keskustelleet tästä huolellisesti ja ymmärrämme tilanteen täysin. ECR voi ryhmänä tukea tätä. Siinä kaikki. Kiitoksia. No- Kiitoksia. Mitään ei pidä päättää, paitsi että tähän äänestämme huomenna, joten haluaisin pyytää, että poliittiset ryhmät keskustelevat tarvittaessa tästä sitä ennen. Nyt haluaisin päättää tämän kohdan. Derek Vuokan ei teidän olla paikalla, joten emme voi siirtyä seuraavaan kohtaan. Kaikki eivät ole paikalla. En tiedä, voisimmeko mennä kohtaan kahdeksan, joka koskee näitä vierailuja regivaltuuskuntien äsken tekemiä vierailuja kolmeen jäsenvaltioon. Voisimmekohan siirtyä tähän? Voisiko joku sillä välin pyytää, että Derek Vogan tulisi paikalle? Saattaa olla, että menemme eteenpäin tar- paljon nopeammin kuin oli suunniteltu, joten olkaa siihen valmiita. Aloitetaan Ruotsista. Stavrakakis kertoo Kiirunan vierailusta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Valtuuskuntamme vierailun tärkein tarkoitus oli tarkastella, miten, miten Ruotsin aluepolitiikkaa hoidetaan. Kyseessä on maa, joka kuuluu täysin tähän ah, to, tavoitteeseen puhuja tuk- puhuu hyvin nopeasti tekstistä, jota tulkeilla ei ole käytettävissä ja tulkkaus on täysin mahdoton. Konstans Kreel ja Nistelrooy osallistuivat tähän valtuuskuntaan ja muitakin oli mukana vierailun aikana ymmärsimme, kuinka alueella on todellisia maantieteellisiä haasteita ja kuinka rakennerahastojen avulla voidaan haasteisiin vastata ja voidaan hyötyä luonnonvaroista ja inhimillisestä pääomasta ja tuoda näin lisää arvoa ei ainoastaan tälle maalle, vaan koko Euroopan unionille. Haluaisin kiittää erityisesti kollega Nilssonia hänen tekemistään aloitteista, joiden avulla pääsimme kiirunaan. Haluaisin kiittää kaikkia. Haluaisin kiittää hänen, pon, hänen tekemistään ponnisteluista koko vierailun aikana. En haluaisi toistaa uudellaan kaikkia niitä asioita, jotka on tuolla kertomuksessa. Haluaisin vain pyytää ja kysyä, onko kollegoille jotain lisättävää. Thank you. I don't know if anybody else would like... Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku kommentoida tätä vierailua Ruotsiin. Mikäli ei, niin mennään seuraavaan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 kiittää siitä tuesta, jota saimme korsikalaisilta sardinialaisilta edustajilta, niin että tämä jännittävä matka oli mahdollinen. Ennen kaikkea kyse oli siitä, että pystymme tutustumaan siihen, miten rajat ylittävä yhteistyö, ei pelkästään näiden kahden ö, ö, saaren, vaan myös jäsenvaltioiden välillä tapahtuu. Ja itse asiassa ö, minulla oli uutta, että tämän ei ole niinkään kauan vielä toiminut ja oli jännittävää nähdä, miten tuolla merialueella tosiaankin on uusia järjestelmiä ja uusia ryhmätoimintoja. Ja toivottavasti kollegat ovat minun kanssani samaa mieltä siitä, että oli erityisen tärkeää, että me pystymme käyttämään tätä vierailua siihen, että puolin ja toisin edustajat, siis myös hallinnon ja sitten alueiden edustajat pystyivät käymään yhdessä keskusteluja. Tämä oli erittäin rikastuttavaa kaikin puolin saada kuulla näitä keskusteluja ja jännittävää nähdä, että ei ole ollenkaan niin helppoa tosiaan tehdä tätä rajat ylittävää yhteistyötä noiden kahden saaren välillä. Siihen on varmaan omat syynsä historiasta ja niin edelleen. Sehän on ollut aina hyvin strategisesti merkittävä alue ja siksi oli erittäin hienoa, että me pystymme toteuttamaan tällaisen matkan. Meillä oli joitakin hyvin jännittäviä projekteja, joihin pystymme tutustumaan tuolla merialueella ja pystytte lukemaan siitä tarkemmin. Ja jo, voin vain todellakin tätä valiokuntaa kehottaa jatkossa, kun näitä vierailu päämääriä valita, niin katsomaan vähän tosiaan e, sellaisiakin seikkoja, jotka eivät heti suoraan päätä hyppää silmille, mutta sitten jatkossa kuitenkin tuovat esille hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä Euroopan unionin yhteistyötä ja työstä ja, just siitä, ja juuri siitä, missä myös puutteita on ja missä työtä voidaan todellakin tehdä niin, että tätä alueellista yhteistyötä voidaan hyödyntää. Ja tosiaankin tällaiset ryhmittymät, niin, jotka sielläkin nyt toimivat, niin ne toimivat juuri tällä merialueella vain tällä hetkellä. Mutta että siitä saatiin se yleisempää yhteistyötä, niin se ei ole ollut ole edes esillä vielä tähän <laughs> mennessä, vaikka meidän mielestämme se oli aivan ilmeistä. Ja tosiaan tästä käytiin hyvin jännittäviä keskusteluja. Ja minulle tässä tuli erittäin hyvä kielikurssi myöskin ranskan ja italian kielillä. Ja sekin oli ihan hyödyllistä. Kiitoksia. Uh, thank you. Anybody else would like to come? Kiitoksia. Haluaako joku muu kommentoida Korsikan ja Sardinian matkaa? François Alfonsi. Ei, d'abord mille excuses. Niin. Konstans, pahoittelen tätä puhelimen pirinää. Huonon aikaan sattui. Haluan kiittää todella jäsenille, jotka tulivat paikalle tälle matkalle. Tämä oli kovin rikastuttava jäsenten kannalta, mutta myös sen lisäksi se on paikallisyhteisölle hyvin tärkeä saada vastaanottaa jäseniä. Tämä usein jää unohduksiin. Näille alueille, jotka ovat vanhojen valtioiden jakautumisen ikään kuin jäännettä ja, ja se on hyvin merkittävä piirre niissä. Niin, ja nyt siellä on hyvin dynaamisia uusia hankkeita, joita uudella ohjelmointikaudella kehitellään. Voi varmasti puhua myös Unsasin nimissä, joka oli mukana järjestämässä tätä matkaa. Me olimme todella tyytyväisiä matkaan ja sen vaikutuksiin. Uh, Kiitoksia. Voisimme siis päättää tämän kohdan käsittelyn Korsikasta ja Sardiniasta. Sitten on vielä Berliinin valtuuskunta, mutta kumpikaan kollegoista, joiden piti puhua tästä, eivät ole paikalla. Joten voisimmeko sopia, että lähetämme kaikille valiokunnan jäsenille kertomuksen Berliinin vieressä. Ai jaha, Herra Luhan on paikalla, hän voisi esitellä tämän. Olkaa hyvä, kiitoksia. Vă mulțumesc mult. Eu am fost unul dintre protagoniștii care au călătorit la Berlin. Ehm, a fost o... Niin, niin, kiitoksia. Olin tuolla osa mukana Berliinin vierailulla. Tämä oli hyvin ra- rakentava vierailu. Näimme, kuinka eurooppalaisia rahastoja voidaan tehokkaasti käyttää niin, näkemyksellisesti. Tämä teki meille suuren vaikutuksen, kun näimme tämän talouden keskuksen, jolla, simu, jolla, e, jolla edistetään alueen liikekeskuksia, kuinka voidaan luoda infrastruktuureja alueen liiketoimintaa varten. Valtio tai kunta voi hyödyntää tässä Euroopan rahastoja ja antaa uusien yrittäjien käyttöön sellaisen eh, infrastruktuurin, jota tarvitaan paljon edullisempaan hintaan kuin markkinoilta voitaisiin löytää. Minun nähdäkseni tästä voitaisiin ottaa mallia muissakin jäsenvaltioissa. Näimme useita sosiaalisen infrastruktuurin tehtyjä investointeja ja näimme, että Berliinissä on, on paljon siirtolaisia, paljon ulkomaalaisia joilla on sosiaalisen integraation liittyviä ongelmia. Arvostimme erityisesti sitä tapaa, jolla kunta on mukana ratkaisemassa näiden henkilöiden sosiaalisia ongelmia käyttämällä Euroopan rahastoja tai yhdistelmärahastoja. Meillä oli myös useita tapaamisia henkilöiden kanssa, jotka vastaavat Berliinin aluesuunnittelusta Berliinillä oli, Berliinillä oli kovat ajat takana, koko kaupunki oli rakennustyömaana, niin kuin muistatte. Meillä oli Euroopan parlamentin jäsenten tiimi ja teimme hyvin moni, monitahoisia kysymyksiä ja meille joka kerta vastattiin. Kysy, pyysimme, että näistä esimerkkeistä tulisi hyviä käytäntöjä, jotta voitaisiin saadaakaan valiovertailua kohesiopolitiikan alalla – ja voitaisiin siirtää näitä käsitteitä ja malleja muihin jäsenvaltioihin. Mehän tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa on ongelmia, jotka koskevat sitä, kuinka voitaisiin julkiset varat käyttää hyvin. Ja olemme voineet siellä keskustella useita käsitteistä, joita nämä alueet ja kunnat olivat kehittäneet. Kun puhutaan Berliinistä, niin ei puhuta ainoastaan pääkaupungista, vaan koko tästä alueesta, tästä äh, osavaltiosta, joka toimii alueena. Urbanin osalta Berliini voisi olla esimerkkinä hyvä, hyvästä käytänteistä. Meillä oli hyvin rakentavia keskusteluja ja näimme, että julkiset varat tuolla käytetään järkevästi. Valvonta on suoritettu hyvin niin, että huomioida myös byrokratian vähentäminen. Näimme, kuinka käytänteistä voi tulla helpompia ja sujuvampia. Yleisesti ottaen työilmapiiri oli erittäin hyvä. Meillä oli hyvin miellyttäviä aktiviteetteja. Toivon, että todella Berliinin hyvistä käytänteistä voitaisiin ottaa malleja ja niistä tulisi suosituksia muille jäsenvaltioille. Kiitoksia. Thank you very much. So with this... Kiitoksia. Jos kommentteja ei ole, eikä niitä ole, niin päätämme tämän kohdan käsittelyn Lambert. Jos on to, to, to, to add. Haluaisin vain lisätä tai oikeastaan kysyä, kun olen keskustellut niiden jäsenten kanssa, jotka olivat Berliinissä mukana. Nyt me käymme keskustelua temaattisesta keskittämisestä ja Euroopan sosiaalirahaston valinnoista. Yhtenä ajatuksena on yhdistää sosiaalirahasto ja EAKR esimerkiksi kaupunkialueilla, kun perustetaan uusia yrityksiä ja pyritään elvyttämään kaupunkialueita. Erityisesti Berliinissä ymmärsin, että tällainen käytäntö on jo olemassa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että paljonko rahaa tulee sosiaalirahastosta, onko se 23 prosenttia vai 25, ja paljonko rahaa on EAKRstä, vaan kyse on siitä, että rahaa ikään kuin käytetään päällekkäisesti. Ja Berliinissä tämä näkyy hyvin selkeästi. Joskus, kun käy vierailulla paikan päällä, tässä tapauksessa esimerkiksi Berliinissä, auttaa ymmärtämään sitä, miten välineemme voi toimia täydentävästi ja luoda myös synergiaa. Yksi opetuksista, jonka minä ainakin sain tästä mietinnöstä ja vierailusta, on, on se, että meillä on tällaisia hyvin monipuolisia hankkeita. Jos vaikka on 25 prosenttia rahoitusta ja ei minkäänlaista yhteistyötä eri kaupunginosien välillä, niin ei sillä päästä sitten tavoitteisiin, joihin kuitenkin pyritään. Eli nyt kyllä tätä mietintöä tai raporttia käytän toteamaan sen, että Berliinin kokemukset, Berliinin käytänteet ovat hyvin tärkeää pitää mielessä, kun käymme tätä keskustelua jatkossa. Kiitos. Peter Luhan. Sitten Peter Luhan. Eh, Kiitoksia niin. Aivan samaa mieltä Lambertin kanssa. Olen eh, tyytyväinen siihen, että ymmärretään, että on tosiaan tarvetta tällaisille investoinneille – niin kuin myös yhdelle käytänteelle. Mutta haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni sanoakseni, että voidaan kyllä havaita eroja sen suhteen, miten on käytetty sosiaalirahaston määrärahoja esimerkiksi. Yksi esimerkki, joka on aika valaiseva. Maissa kuten Saksassa ja Berliinissä voidaan Äh, rakentaa sosiaalirahaston määrärahoilla esimerkiksi infrastruktuureja ja rakennuksia, joilla on selkeä tavoite, eli sosiaalinen osallistaminen. Mutta uusissa jäsenvaltioissa tämä ei ole mahdollista, ei voida käyttää yli 5 prosenttia sosiaalirahaston varoista, ja ihan poikkeuksella tapauksessa voidaan käyttää 10 prosenttia infrastruktuurihankkeisiin. Mielestäni tämä voisilla asioista kannattaisi keskustella parlamentissa. Voisimme jopa ihan neuvotella tästä parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä. Ja myös komission kanssa. Enkä haluaisi, että tämä näkökohta nyt pääsee hukkumaan, koska se on erittäin tärkeä jäsenvaltioiden, varsinkin äskettäin liittyneiden jäsenvaltioiden kannalta. Ja näin pystyttäisiin kohesiopolitiasikin rahoja paremmin käyttämään ja hyödyntämään. Kiitos. I would like to, to close this point. Kiitoksia. Haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyn ja lähettämään tämän kertomukset valikuntien puheenjohtaja, puheen, kokouksen puheenjohtajalle ja myös puheenjohtajakokoukseen. Nyt haluaisin palata kohtaan seitsemän esityslistalla Derek Voganin mietintö Haluaisin vain varata koordinaattoreita siitä, että voi olla, että kokouksemme alkaa vähän aikaisemmin kuin kello 18, joten huomioikaa tämä. Derek Vogan, missä oletkaan? Olkaapa hyvä. Uh, thank you, Chair. And can I first of all... Kiitos puheenjohtaja. Haluan pahoitella alkuun sitä, että olin myöhässä ja näin viivytin kokouksen kulkoa. Tulin työväenpuolueen puolukokouksesta. Ja siellä juuri puhuttiin rakennerahastosta ja erityisesti sosiaalirahastosta. Ja esimerkiksi voimme käyttää näitä kokemuksia jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla esimerkiksi nuorisotakun täytäntöönpanossa. Eli aamupäivän keskustelut olivat kyllä hyödyllisiä. No niin, asiakirja, joka kollegalla on edessä. Tämä on varsin tärkeä mietintö. Me olemme kovasti tehneet työtä rahoituskehyksen ja asetuksen eteen lähiviikkoina voimme tämän työn saattaa valmiiksi ja sitten uudet ohjelmat alkavat ensi vuonna. Sitten kun saamme oman työmme valmiiksi, niin on tärkeää, että alueet ja jäsenvaltiot saavat oman työnsä käyntiin ja ryhtyvät täytäntöönpanemaan mahdollisimman nopeasti ohjelmia vuonna 2014. Tästä oikeastaan on kyse. Tämä on toistaiseksi vasta työasiakirja ja teemme sitten jatkossa tästä varsinaisen mietinnön, mutta työasiakirjassa perehdytään joihinkin niihin kysymyksiin, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltioihin ja alueiden valmiuteen täytäntöönpanna kohesiopolitiikkaa uudella kaudella. Työasiakirjassa olen käsitellyt joitakin kysymyksiä, joihin on perehdyttävä sen suhteen, ovatko ne valmiita. Käsittelen tässä esimerkiksi tarvetta ottaa oppia aiemmista menestyksistä ja epäonnistumisesta niin, että se, sellaiset asiat, jotka eivät ole onnistuneet, huomioidaan jatkossa niin, että hankkeella olisi mahdollisimman suuri vaikutus. Täytyy pohtia myös organisaatiorakennetta ja hallintorakennetta jäsenvaltioissa ja alueilla ja minkälainen vaikutus sillä on. Ovatko valtiot ja alueet valmiita ja minkä vaik- minkälainen vaikutus tällä on jatkoon. Niin ikään Poliittinen ja taloudellinen tilanne on otettava huomioon. Tässähän on laaja vaihtelu. Sama hanke ei varmaankaan tuota eri alueilla samanlaisia tuloksia. Näin ei voida olettaa, että samanlainen organisaatiorakenne toimisi. Tämäkin on huomioitava. Mietinnössä mainitsen myös tarpeen ottaa alueellinen ja paikallinen taso mukaan. Tässä ajattelen kumppanuussopimuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne huomioivat alueelliset ja paikalliset kumppanit silloin, kun sopimuksia laaditaan. Eli täytyy nähdä, mikä on tilanne jäsenvaltioissa, kun keskustellaan paikallisen alueen viranomaisten kanssa. Tässä vaiheessa olen pyrkinyt myös havaitsemaan, onko asetuksessa mainitut uudet välineet käytössä, esimerkiksi alue, alue, alueellinen kehitys ja siihen tarjottavat välineet. Jäsenvaltiot voivat jo turvautua näihin välineisiin, mutta haluaisin tietää, aikovat ne todella käyttää niitä, koska jos ne eivät aio, niin ei ole järkevää niitä sisällyttää tähän asetukseen. Entäpä sitten tulevaisuuden mahdollisuudet vaikkapa yksinkertaistamisen suhteen? Ovatko jäsenvaltiot ja alueet tarttumassa mahdollisuuksiin yksinkertaistaa seuraavalla kaudella ohjelmoijaa hakijoiden näkökulmasta. Sitten kysymys, joka liittyy temaattiseen keskittämiseen. Olen myös ehdottanut sitä, että voisimme pohtia, miten ehdollisuus tulee käsitellyksi. Paljon kysymyksiä tässä vaiheessa. Vastauksia ei niinkään, mutta tämä on tärkeää, koska haluamme saada jonkinlaisen käsityksen siitä, miten jäsenvaltiot valmistautuvat tässä vain katsaus kysymyksiin, joita olen nostanut esille. Haluan, äh, olen kutsunut kaksi puhujaa, toisen Walesista ja toisen Itävallasta. Näin saamme ajatuksia siitä, mitä paikan päällä tehdään, jotta ollaan valmiita täytäntöön panemaan kohesiopolitiikan seuraavaa ohjelmointikautta. Ja mielelläni kuuntelen jäsenten kommentteja. I would like then to give the floor to... Nyt haluaisin antaa puheenvuoron meidän vierailijoillemme ja sitten myöhemmin varjoesittelijöille, jos teille sopii näin päin. Eli Markus Gryber Itävallasta, Konvelopin toimitusjohtaja, olkaa hyvä. Thank you for the invitation to discuss. Kiitokset kutsusta keskustella täällä seuraavan ohjelmakauden valmistelusta. Olen äh, laatinut äh, tällaisen kalvo shown ja sitä lienee varmaan helpompi seurata, vaikka minä puhunkin äh, Saksaa. On helpompi olla tarkkasanaisempi. No niin, valmistelu. Äh, tämän kauden valmistelu 2014-2020 Itävallassa. Ehkäpä pari mm, perusasiaa tässä nyt muistin virkistykseksi. Tässä puhutaan siis Itävallasta, jossa on siis 8,5 miljoonaa asukasta. Ja meillä on siis liittovaltiorakenne, eli yhdeksän osavaltiota, ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että tähän saakka jokaisessa näistä yhdeksästä osavaltiossa on ollut oma operatiivinen ohjelmansa. Euroopan rakennerahastojen osalta. Ja tässä puhutaan 1,2 miljardista eurosta e, sosiaalirahastoja AKR varten, eli 171 miljoonaa euroa per vuosi. Ja Itävallan kannalta aika hämmästyttävää on se, että jos ajatellaan tätä tasapainoa, niin nämä ohjelmat ovat aika pieniä ja aluekehitysohjelma on sitten aika iso. Ja Itävallan kannalta on myös tärkeää se, että meillä on seitsemän jäsenvaltiota naapureina ja siksi myös kyseessä on tällainen alueellinen yhteistyö ihan keskiössään ja se on meille ollut aina tärkeä aihe. Tässä vielä ihan nopeasti nämä suhteet. Tässä tosiaan, kun puhutaan pikkuohjelmista, niin nämä ohjelmat ovat aikaisemmin ollut, olleet jaettuna yhdeksään osavaltion, yhdeksään eri ohjelmaan. Ja siitä sitten seuraakin kysymys, että mitä olette oppineet näistä kokemuksista selkeästi nykyisellä kaudella kun on, on poistettu nämä ihan pienimmät rajanvedot, niin on saatu vähän joustavuutta aikaan, mutta sitten kuitenkin ohjelmien toimeenpano tällä kaudella hyvin yksityiskertaisten toimeenpanosääntöjen takia ja myös valvontajärjestelmien takia ja niin edelleen on aiheuttanut sen, että se on ollut hyvin monimutkaista ja sitten tosiaan kun tästä nyt otetaan opiksi, ja tämä on ollut pitkä poliittinen keskustelu, on ollut se, että uudet ohjelmat on sitten sulautettu yhdeksi koko Itävallan käsittäväksi ohjelmaksi. Ja tämä koskee nyt sitten tosiaan äm, EAKR. Ja sikäli eh, Tälläkin on merkitystä nyt valmistelun kannalta, kun tämä on ollut poliittisesti niin pitkä prosessi, että ensimmäinen seitsemältä tehtiin päätös siis yhdestä ainoasta ohjelmasta. Ja tällä on sitten tietenkin valmistelun kannalta paljon ö, merkitystä. Mutta meillä on muutenkin tällainen uudistusagenda. Eli tässä on tällaisia välita, välitason toimijoita myöskin sitten, jolle keskitetään työtä isommissa projekteissa ja ne koittavat tehdä standardoitua työtä. Eli tässä tosiaan selvästi juuri tämä hallinnon järjestelyohjelmien hallinnoinnin kannalta siinä on tullut tosiaan merkittäviä muutoksia. Sitten nämä kumppanuussopimukset ja toimintaohjelmat kumppanuussopimukset meillä ovat nimeltään Strat AT 2020. Tämä on ollut jo aikaisemmalta ohjelmakaudelta tuttu käsite, jossa on tällainen top-down ja myös bottom-up lähestymistapa. Eli tietyt vaatimukset asetetaan top-down tasolla ja sitten bottom-up lähestymistapa tarkoittaa sitä, että otetaan hyvin tiivisti mukaan keskusteluprosessissa ajatuksia – Meillä on 15 erilaista fokusaluetta, kolme foorumia ja kaksi eri julkista kuulemista. Ensimmäinen esitys jumppanussopimuksesta e, esitettiin kesäkuulla ja sitten ryhdyttiin käymään koko yleisön kuulemista. Seuraava luonnos tulee lokakuulla ja siitä käydään sitten myöskin komission kanssa neuvottelut. Ja sitten kunnianhimoisena tavoitteena olisi, että vuoden loppuun mennessä saadaan sitten lopullinen esitys valmiiksi. Ja tässä tietysti sitten menettelyn kuluessa kuullaan, että onko tuo realistinen tavoite. Ja jos katsotaan tosiaan näitä rahoitusvolyymejä, jotka mainitsin aluksi, niin Eh, miten monesta ohjelmasta tässä oikeastaan puhutaan? No, neljä tai viisi yhden rahaston ohjelma, meillä ei ole useamman rahaston ohjelmaa. Ja Byrgenlandia varten on tällainen siirtymäohjelma olemassa. Ja sitten meillä on äh, seitsemän äh, tällaista aloyhteistyön ohjelmaa ja sitten tietysti äh, myös ELA ja kalastusala, niiden ohjelmat. Ja tämä valmisteluvaihe operatiivisia toimintaohjelmia varten edistyy, mutta olemme kyllä aikaisempien ohjelmakausien aikataulusta jäljessä – Ja se liittyy muun muassa siihen, että nyt on tosiaan tämä uusi tilanne, kun on vain yksi ohjelma ja ö, päätökset tehdään ö, ö, sitten EAKRssa myöskin aika myöhäisessä vaiheessa. Mutta tarkoituksena olisi, että vuoden loppuun mennessä tai sitten ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä voitaisiin sitten tosiaan jättää nämä hakemukset. Tärkeää on tämä maaseudun kehittämisohjelma, että voitaisiin suoraan siirtyä nykyisestä eh, ohjelmasta seuraavaan. Sitten myöskin tämä alueulottuvuus ja uudet eh, välineet. Tähän suhtaudutaan suhteellisen varauksellisesti Itävallassa että nämä uudet välineet tuovat aika paljon uutta taakkaa ja niitä on vaikea ottaa käyttöön. Meillähän on hyvin paljon tällaisia bottom-up ruohonjuuritasolta lähteviä hankkeita, jotka keskittyvät tosiaan näihin sidosryhmiin ja olemme saaneet erittäin hyvää kokemusta tällaista endogeenisesta kehityksestä ja tässä nyt sitten mm, Tässä tämä uusien välineiden ottaminen pitäisi ottaa laajasti käyttöön. Aikaisemmin meillä on ollut tällaisia leader-ohjelmien välineitä ja sitten rahoitusvälineen osalta kansallisella tasolla haluttaisiin ottaa käyttöön vastaavia rahastoja kahdessa osavaltiossa ja olemme saaneet tämän toimenpanosta jo kokemusta nykyohjelmakaudella. Sitten haasteita, pullonkauloja. On tietenkin selvää, että selvä pullonkaula syntyy siihen, että tässä on samaan aikaan vielä työstettävä nykyistä ohjelmakautta, eli meillä on vielä on tuosta tehtävää ennen kuin ohjelmakausi sana päätöksen, ja sitten samaan aikaan pitää tosiaan valmistella jo seuraavaa kautta, eli kansallisella ja myös alueellisella tasolla, ja tässä sitten kerta kaikkiaan henkilökunnasta tulee pulaa. Ja sitten myös tämä lisääntyvä mutkikkuus lainsäädännön takia. Tästä on käyty keskusteluja kotimaisesta lainsäädäntöprosessista, miten tässä sitten valmistellaan seuraavia ohjelmakausia ja tässä on sitten tämä käynnissä olevan ohjelman päättäminen aikataulussa, se on ollut vähän johevampaa. Sitten tärkeitä kysymyksiä Itävallan ohjelman kannalta on se, että miten voidaan noudattaa Euroopan kilpailulainsäädäntöä. Tässä yhtäältä vaikuttaa siihen olevan suuria rajoituksia sen suhteen, mitä voidaan tukea, ja sitten toisaalta myöskin eh, vallitsee aika suuri epävarmuus siitä, miten tulkitaan sisä, sisällöllisesti näitä hankkeita. Ja sitten yksi kysymys koskee myöskin tätä eh, valmiutta uutta eh, kautta varten. Näemme, että nämä tahot, jotka päättävät edistystoimista niin, ja myöskin projektin vetäjät ovat aika haluttomia osallistumaan EU-ohjelmiin. Ja tässä on tosiaan sellainen vaara sitten itse ohjelmien kannalta, joka on jo nähty aikaisempina vuosina ja eri ohjelmakausilla, että ähm, ihmiset suhtautuvat varsin varauksellisesti ja pitää yhä uudelleen todellakin koittaa motivoida tahoja osallistumaan. Ja tässä on taustalla myöskin sitten tietysti käytettävä kansallinen budjetti, kuinka paljon sieltä voidaan ottaa rahoja käyttöön. Ja vielä alueyhteenkuuluvuudesta. Tämä Euroopan alueellinen yhteistyö, se on tärkeä väline. Tässä pidetään kyllä hyvänä tällaista Mm, omaa lainsäädäntöään tälle alalle, mutta samalla sitten kuitenkin kritisoidaan sitä, että tämä varsinainen toimeenpano sitten hallinnon mutkikkuuden kannalta on hankalaa, että siellä sitten rajat tulevat vastaan. Eli on EU-säännöt ja sitten on jäsenvalti- osallistuvien jäsenvaltioiden omat säännöt ja osi- monissa tapauksissa sitten toteutetaan vain sitä, minkä osalta on olemassa pieni yhteinen nimittäjä ja täytäntöpano on hankalaa. Siis Itävallan kannaltahan nämä volyymit eivät välttämättä ole isoja, mutta sisällöllisesti niillä on kuitenkin merkitystä. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että meillä on konnianhimoista ja mm, hyvin tiivistä valmistelua käynnissä, erityisesti EAKRn osalta, mutta sitten kuitenkin kaikki toimijat ovat tosiaan yhteisesti todenneet sen, että tämä tarvittavien tarkistusten ja valvontamekanismien suhde ja raportoinnin suhde ja sitten tietyn joustavuuden tarve itse täytäntöönpanossa, niin ei välttämättä ole enää oikeassa suhteessa Eli on tosiaan olemassa sellainen vaara, että rakenne- ja kohesiopolitiikka tässä nyt sitten tulee vähän menettämään dynamiikkaa. Ja se on tosiaan tässä nyt myöskin valmisteluvaiheessa ihan selkeästi havaittavissa. Ja olemme myös verranneet tätä työtä tällaiseen majaamaan perheeseen. Tässä tällainen kuva Meillä, siis kun tulimme mukaan 95, niin tämä meidän majava perheemme on ollut mukana rakentamassa tällaista patoa. Ja tietenkin EU e on kovasti auttanut meitä tätä jokea patoamaan, mutta majara perhe on varsin ahkera ja jokainen siellä kantaa kortensa ketoon, kekoon parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tämä siis tosiaankin tapahtuu alueellisella tasolla ja sitten tässä nyt on riskinä tässä koesiopolitiikan täytäntöönpanossa, että tässä ikään kuin pääsee kasaantumaan nämä palikat ja sitten vaarana on se, että tämä koko pato murtuu tai sitten vesi pääsee vain sen yli tulvimaan ja tässä, tämä tosiaan kuvastaa problematiikkaa, että meillä on pikkuhiljaa tullut niin suuri sääntely, sääntöstö, että sitä on mahdotonta toteuttaa. Meillä siis tosiaan tämä majava perhe korostuu Itävaltilasta sitten myöskin tällaista erilaisista sisällistä toimijoista, mutta sitten tämä sääntely, säännöstö koostuu hyvin monesta eri alasta. Eli tässä ei voi puhua pelkästään myönteistä kokouksista, vaan myös niistä haasteista, joita on olemassa. Ja erittäin mielelläni keskustelisin tietenkin tästä aiheesta. Kiitoksia, Roa Hypner lähti juuri pariksikymmeneksi minuutiksi, joten olen täällä hänen sijallaan sen hetken. Seuraava esitys on Peter Rylandin. Hän on apulaisjohtaja ja vastaa ohjelmien seurannasta rahoituksesta Welsh European Funding Office. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Odottelen kalvoja niille maantumista esille. En tiedä kuinka pitkään voi näistä majavista keskustella. Okay, thank you very much. Uh, thank you again for the opportunity. Kiitos Kiitos mahdollisuudesta tulla jakamaan kokemuksia teidän kanssanne. Toivottavasti niistä on hyötyä. Ajattelin lähteä liikkeelle tästä kuvasta. Paul Tobert on tässä kuvassa, kenties jotkut sen hyvinkin tuntevat. Kyseessä on teollinen kaupunki, teollisuuskaupunki kukkuloitten ja meren välimaastossa Walesissa. Kyseessä on oikeastaan sekä haasteet että mahdollisuudet, joita tätä kautta Walesiin on saatu. Historiallisesti meillä on ollut raskasta teollisuutta, teollistuneita paikkoja, mutta Walesissa on paljon tämän tapaisia paikkoja, meriympäristöä, maaseutuympäristöä ja teollista ympäristöä, eli todellakin mahdollisuuksiakin löytyy. Tässä Wales. Teille tiedoksi olemme siellä läntisellä raja-alueella Euroopassa. Vihreä alue on oikealle ja keltainen läntinen Wales on tukikelpoista suurimmassa määrin. Ja tässä näette hieman osviittaa siitä rahoituksen määrästä, jota olemme saaneet. Noin 90 prosenttia menee nimenomaan läntisen Walesin alueelle. Sitten näette hieman rahasummia, kuinka paljon rahaa olemme saaneet. Hallinto on varsin nuorta. Vuodesta 1999 saakka meillä on ollut Cardiffissa lakia säätävä elin, päättävä elin. Ja meillä on varsin kunnianhimoiset tavoitteet tällä kierroksella rahoituksen suhteen. Ministerit ovat lähtökohtana määritelleet tavoitteet. Yleisesti Euroopan rahoitus kyllä saa osakseen paljon mielenkiintoa sekä poliitikoiden että median keskuudessa. Tällä kertaa emme halua, että joudumme selittelemään teille sitä, mitä tällä kertaa aiomme tehdä kaikilla näillä rahoilla. Haluamme päästä eteenpäin. Integraatio on äärimmäisen tärkeää meille. Loppukäyttäjien eh, hanke, sponsoreiden eh, ja käyttäjien kokemukset ovat meille tärkeitä. Emme ole aivan niin hyvin menestyneet kuin olisimme halunneet alueellisissa, alakohtaisissa eh, rahastoissa ja sen suhteen, mitä teemme sosiaali- rahaston ja aluekehitysrahaston suhteen. Eli yritämme luomaan yhteyksiä näiden hankkeiden välille. Yksinkertaistaminen on päivän selvää, kukapa sitä ei haluaisi. Ja mielellämme toimisimme niin, että ei synny aukkoa alun, väli, alun suhteen ja sen hetken suhteen, milloin varoja todella ryhdytään käyttämään. Paljon mielenkiintoa Walesissa kyllä kohdistuu siihen, mitä me näillä varoilla teemme. Tässä on se, jotka ovat sujuneet hyvin. Olemme saaneet hyvää tukea alusta saakka komissiosta ja tämä on ollut äärimmäisen tärkeä osa koko prosessia. Komissio on testannut meitä, olemme tehneet yhteistyötä, olemme varmistaneet, että yllätyksiä ei sitten matkan varrella synny olemme saaneet aikaiseksi komission kanssa sopimuksen siitä, että meillä pitäisi olla erillinen kumppanuussopimuksessa oleva luku Walesin tilanteesta, joka kattaisi ohjelmat, ja se olisi lähestulkoon erillinen yhdistyneen kuningaskunnan hankkeistosta. Toki tämä on jäsenvaltiodokumentti ja sen takia olemme siinä mukana, mutta olemme aktiivisesti auttaneet Lontoon hallintoa laatimaan tätä asiakirjaa. Olemme myös tutkineet, miten olemme aiemmin onnistuneet. Yleisesti olemme onnistuneet, joten muutoksia ei ole valtavasti tarvittu. Kerronpa tästä hankkeesta sen verran, että meillä on kaksi ohjelmaa per rahasto, eli kaksi kutakin rahastoa kohden. Meillä on yhteinen Ison-Britannian hanke kalastusalalla ja sitten meillä on myös alue maatalouden kehittämishankkeita sen rahaston alaisuudessa. Olemme järjestäneet kuulemisia eri tasoilla. Olemme saaneet selkeät suuntaviivat prioriteeteista hallinnon, hallituksen tasolta niin, että ihmiset tietävät, missä mennään. Kaikki tietävät, kuka aikoo tehdä mitäkin, missä interventioita tapahtuu sekä keskushallinnon tasolla että myös alakohtaisesti. Olemme myös tehneet arvioita yhteisesti äh, ohjelmien sisällöstä ja niin edelleen. Eli alusta saakka on ollut selvää, että näiden hankkeiden kanssa edetään yhteisrintamassa. Haluamme myös varmistaa, että meillä on välineet ja prosessit olemassa, jotta kaikki, jotta kaikki toteutuisi suunnitelmalla tavalla. Olemme määrittelemässä arviointikomitea kaikkien rahastojen suhteen, ES, sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto tässä on mukana, kuitenkaan kalatausrahastoa ei tässä vielä ole mukana. Rekrytointi on käynnissä, komission kanssa on sovittu sisällöstä ja toiminnoista, eli kyllä tämäkin työ on jo käynnissä ja hyvällä tolalla. Olemme pitkällä komission kanssa näistä ohjelmaluonnoksesta keskustelujen suhteen, eli jos teitä kiinnostavat nämä tiedot, niin mielelläni voin tästä puhua. Näin saamme selkeän kuvan siitä, mitä tehdään, mitä saavutetaan ja minkälaisissa puitteissa. Meillä on myös yksi suositus, jonka olemme saaneet itsenäisen arvioinnin tuloksessa. Tässä voidaan arvioida myös sitä, mitä on jo saavutettu minkälaista foorumia voidaan hyödyntää, jotta varmistamme sen, että eurooppalaisilla rahoilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus, niin että saadaan synergiaa, niin että ne tekevät saman tavoitteen saavuttamiseksi työtä, luovat sellaista aktiviteettia, jotka luovat puolestaan työpaikkoja ja kasvua. Sitten rahoitusvälineet aivan lyhyesti. Tämä on tärkeä aihe. Olemme jo edenneet keskusteluissamme kollegoiden ja kumppaneiden kanssa. Tiedämme jo varsin hyvin, mitä haluamme tässä saavuttaa. Sitten yksinkertaistaminen. Yksi ja ainoa nettiportaali. Eli otsakkeena on eurooppalainen rahoitus ja sitten muutamalla klikkauksella pääsee yhteyteen henkilön kanssa, joka osaa selittää nämä asiat ja kuka on oikea taho, joka voi hanketta tukea. Hakijat eivät niinkään välitä, mistä raha tulee. He haluavat vain saada tämän rahan käyttöönsä. Ja me haluamme varmistaa sen, että saadaan sellainen rahoituspaketti, joka toimii, johon liittyy mahdollisimman vähän hallintotaakkaa. Tästä syystä meillä on yhteisiä hakumenettelyjä tutkittavana. Tämä olisi sama kaikille rahastoille ja meillä on myös yhteisiä tiimejä. Usein asetukset eri rahastojen suhteen estävät meitä etenemästä tähän suuntaan, eli haluamme mahdollisimman samanlaisen menettelyn, vaikkakaan tiimi välttämättä ei aina olisi yksi ja sama. Tässä lopussa todetaan, että meillä on väly, välineet rakennerahastojen arvioimiseksi ja sillä jatkossa arvioidaan myös maaseudun kehittämishankkeita ja meillä on jo yksi ja ainut tiimi, joka tällä kierroksella tätä työtä tekee. No sitten vähemmän huonoja asioita tai ei aivan niin onnistuneita tuloksia. On tunnustettava se, että meillä on erilaisia rahastoja, erilaisia politiikan alueita, erilaisia tarkoitusperiä. Aina eroja on olemassa, koska ei ole vain yksi ainoa rahasto, ja tämä on tunnustettava. Kyse on myös odotusten hallinnoinnista. Haluamme varmistaa sen, että suojaamme loppukäyttäjiä näiltä ikäviltä yksityiskohdilta. Jos vaikkapa joku kääntyy puolemme, joku, jolla on hyvä suunnitelma, niin voimme määritellä yhden ja yhden henkilön, joka auttaa tätä hanketta eteenpäin. Hän voi vaikka todeta, että tämä voisi olla vielä parempi hanke, jos siihen sisältyisi kalastusulottuvuus tai jotakin sen kaltaista. Eli saadaan ikään kuin lisää, lisää inputtia tähän, tähän prosessiin, lisää investointeja, ajatusten syöttöä, niin että rahastot voisivat myös olla vuorovaikutuksessa. kuitenkin teknisesti meillä olisi tällaisia toinen toisiinsa yhteydessä olevia hankkeita ja yhden hallinnojan alaisuudessa ne toimisivat. Näin voidaan vähentää sitä riskiä, että syntyy monenmoisia hallinnollisia ongelmia, esimerkiksi niin, että tietyillä politiikan aloilla on kaikilla omat tilinpitäjänsä, kirjanpitäjänsä. Sitten kaikista heikommassa asemassa olevien rahasto. Tässä vielä taistellaan. Paljon työtä on vielä Isossa Britanniassa tehtävänä tässä. Ja sitten olemme saaneet suosituksia näistä varhaisen vaiheen täytäntöönpanohankkeista. Me tiedämme, mitkä hankkeet toimivat, ketkä ovat oikeita ihmisiä ja miksei sitten tämän kanssa mennä eteenpäin, miksei niitä vain toteuteta. Kyllä tässä piilee totuuden siemen. Haluaisimme, että nämä käynnistyisivät todella nopeasti tulevalla kierroksella, jos tässä tunnistustyössä onnistutaan. Silloin kun on henkilöitä, joilla kenties ei ole kokemusta, ei ole historiikkia näistä hankkeista, ja kuitenkin kyse on suoraan vaikkapa terveyssektorista. Velsissä meillä ei ole kokemuksia tältä alalta, vaikkakin haluaisimme, että olisi. No sitten hieman riskeistä. Me emme välttämättä tiedä kaikkia asetuksia, erityisesti maaseudun kehittämisen alalla näin on. Ja vaara on, kun prosesseja ja suunnitelmia kehitetään. Voi olla, että joudutaan palaamaan ikään kuin taaksepäin varhaisempiin vaiheisiin. Kaikki muut riskit liittyvät resursseihin tavalla tai toisella. Olemassa olevat ohjelmat edelleenkin äh, ovat käynnissä ja niitä hallinnoidaan. Myös päällekkäisyyshankkeiden suhteen on resurssien käytön kannalta vakava haaste ja riski. Rahoitus joka tapauksessa pienenee. Ja sitten koulutuskysymyksiin, eli kun kyse on valtionavusta ja hankintasäännöistä, niin me haluaisimme päästä liikkeelle varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin tarvitaan paljon koulutusta, jotta ymmärrämme nämä muutokset. Hankintasäännöt, tarjouskilpailun säännöt voivat olla hyvin tärkeä reunaehto näille hankkeille. Eli kyllä täytyy ymmärtää, minkälainen kumppanuussuhde voidaan luoda näissä haasteissa. Nämä ovat pääkohdat oikeastaan mielelläni keskustelen myös kaikista muista aiheista, jotka teitä kiinnostavat. Kiitoksia esittelijän puolesta. Nyt kun katson varjoesittelijöiden puolen, ensin Cornelia Ernst, sitten Goodmanis. Oliko täällä vielä pari muutakin sormea? Kaksi sormea siellä siis oli. Cornelia ensimmäisenä. Ja, vielen dank. Also ich mal so. Kiitoksia. No, siis periaatteessa syvällä sydämessäni ymmärrän kyllä, että tällaisen raportti pitää laatia, mutta toisaalta kuitenkaan en. On tietenkin ihan totta, että jäsenvaltioiden täytyy valmisteluvaiheessa analysoida ö, tätä valmistelua, mutta sitten toisaalta eihän me valmisteluvaiheessa oikeastaan tule vielä tietämään, mikä tämä lopputulos tulee olemaan. Ja jos tämän kaiken sitten on tarkoitus tuottaa jotain hedelmää, niin kyllähän meidän pitää sopia tästä tavoitteesta hyvin tarkkaan, että mitä me tällaisilta ö, raporteilta ja teksteiltä haluamme. Joko kirjoitetaan kaikki hyvin ylimalkaisesti, tai sitten toisaalta toinen mahdollisuus on hyvin yksityiskohtainen kuvailu. Niin kuin esimerkiksi Itävallan edustajalta kuultiin tällaisesta Maja vajava perheessä on 28 jäsentä. Ja nyt sitten kun ajatellaan tätä seuraavaa kautta, ja jos siitä pitää kerran sopia, niin oikeastaan sitten 28 ajava perheen jäsenen pitää katsoa omaa tilannettaan ensin. Koska emme me voi kaikkea ö, tähän kirjoittaa. Voidaan oikeastaan sanoa joko ei mitään tai sitten kaikkea mahdollista tosiaan tässä voitaisiin puhua ihan loputtomiin. Kyllä minäkin voisin omalta alueeltani kertoa vaikka mitä. Eli mitä me oikeastaan tällä nyt sitten haemme. Tämän haluaisin ensinnäkin selvittää, koska minä tietenkin ymmärrän sen, että tässä on todellinen huoli, mutta sitten toisaalta tästä voidaan puhua loputtomiin ja toisaalta sitten tässä loukataan niitä henkilöitä, jotka tästä valmistelusta huolehtivat jos ei ole mitään valmistelevia etukäteisehtoja, niin tästä tulee ihan mahdoton urakka. Eli olisi hyvä, jos esittelijä itse voisi vielä vähän kuvailla sitä, että mikä esittelijän kannalta tässä nyt on tärkein tavoite kokonaisuutena e, ja ehkä vähän kertoa siitä, että miten pitkällä itse kukin on tässä valmistelussa. Tietenkin tällainen mietintö voi olla tärkeä, vaikka esimerkiksi jäsenvaltiolle, joka ensimmäistä kertaa on nyt lähdössä mukaan valmistelemaan tällaista ohjelmakautta. Kyllä minä sen ymmärrän, mutta toisaalta kun tässä nyt on 28 perheen jäsentä, niin minua pikkusen huolestuttaa, että joko tämä on, tulee olemaan täydellinen pannukakku, tai, e, tai sitten lähdemme tässä ahnehtimaan liikaa, ja kumpikin skenaario on tietenkin hyvin ikävä. Yes, Kiitoksia. Joo, olkaa hyvä. Take a little longer time. Niin, anteeksi vain, taidan käyttää vähän enemmän aikaa. Todella haluaisin puhua esittelijälle. Haluaisin kiittää esityksestä. Näemme, miten siellä sujuu. Elämä menee eteenpäin, mutta aina on vielä työtä tekemättä. Aina on maita, jotka ovat lähettäneet toisen version kumppanusopimuksesta komissio oli nyt versio on toimielinten välisessä kuulemisvaiheessa mutta nyt todella haluaisin kertoa teille, että kun katsotaan aikataulua ja viimeisimmistä CPRn versiosta, josta olemme jo sopineet neuvoston ja komission kanssa, olemme pääsemässä siihen tilanteeseen, että hallituksella on oikeus ottaa pöydälle kumppanuussopimuksia päivä sen jälkeen, kun asetus on hyväksytty. Jos asetus alkaa ensimmäinen tammikuuta, ja jos hallitukset toimivat hyvin nopeasti, niin toinen tammikuuta kumppanuussopimukset ovat jo komission pöydällä. On vain kaksi mahdollisuutta. Jos komissio tekee työtä hyvin hitaasti asetuksen mukaisesti, eli niin, että se käyttää koko sen ajan, jonka laki mahdollistaa, niin minkälaisen tilanteeseen olemme saapumassa. Aikataulu näyttäisi siltä esimerkiksi, jos hallitukset ovat nopeita, äh, kumppanisopimukset toinen tammikuuta tulevat pöydälle. Komissiolla on neljä kuukautta aikaa hyväksyä nämä kumppanisopimukset. Toinen viidettä 2014 olla menossa tässä vaiheessa virallisesti. Nämä ovat operatiivisia, kun hallitukset voivat ottaa ne pöydälle ainoastaan sitten, kun kumppanuussopimukset on hyväksytty realistisesti. Näitä ehdotuksia tehdään samanaikaisesti kumppanuussopimusten aikaisesti, mutta jos noudatetaan pilkkoa, niin kumppanuussopimukset hyväksytään todella kolmas toukokuuta. Ja sen jälkeen komissiolla on kuusi kuukautta aikaa hyväksyä ohjelmia eikä, sillä ole, eikä se mitenkään rikon lakia. Komissio voi kuuden kuukauden ajan neuvotella alueiden ja hallitusten kanssa. Ja jos komissio käyttää koko tämän ajan ja hallitukset ovat nopeita, niin todellinen toiminta uutta toimintaa varten voisi alkaa 3. marraskuuta 2014, eli ensi vuonna – mutta ainoastaan suurten hankkeiden kohdalla, jos puhutaan suurista hankkeista, todetaan, että jos ne on yli 15 miljardia, 75 jos kyseessä on liikenne, infrastruktuuri, silloin komissiolla on kolme kuukautta aikaa käyttää näiden suurien hankkeiden analysoimia sitä varten. Ja sitten, jos komission hidas ja hallitukset hyvin nopeita, niin ollaan helmikuussa 2015. Ja sitten katsotaan, että hallitukset ovat hitaita ja käyttävät mahdollisimman paljon aikaa, eivätkä toimi nopeasti. Ja komissio on myös hidas ja käyttää kaiken laisalliman ajan. Niin sitten puhutaan ensimmäistä syyskuuta 2015 mukaan lukien suuret hankkeet niin se olisi ensimmäinen 7.2015. Eli voimme vain toivoa, että sekä komissio että hallitukset toimivat nopeasti. Mutta todellinen elämä on toisenlaista. Kaikkihan ovat kovin kiireisiä saamaan nämä uudet hankkeet käyntiin. Ensimmäinen 8.2013, sanoi puhuja. Ensimmäiset maat ovat jo 95 prosenttia absorboineet varasta, siis lähes kaikki. Ja hallitukset odottavat jääviä varoja komissiolta. Kohesiorahastojen tilalta tilanne ei ole niin hyvä. Panhaat ovat kuitenkin hyväksyneet 75 prosenttia. Niin. kaikki ovat oikein iloisia uusista hankkeista ja haluavat, että kaikki uudet hankkeet alkaisivat 2014, vaikka sitten toinen päivä tammikuuta. On kaksi mahdollisuutta. Joko puhutaan komission kanssa, että vaikka virallisesti kaikkea ei olekaan hyväksytty, yritetään kuitenkin aloittaa rahoitus omalla riskillä ja toivoin, että komissio myöhemmin sanoisi, että selvä, tämä oli ohjelmien mukaista tai sitten täällä ei ole ollenkaan puhuttu. Herra Van Nistelrooy. Niin, yeah, this is my last. Sanoit, että puhuisit lyhyesti. Oli. Niin, tämä on viimeinen kohtani. Sitten on hallituksella toinen mahdollisuus. Ilman tätä asetusta on olemassa paperi, jonka komissio ja jäsenvaltiot allekirjoittavat. Kyseessä on lisää rahaa, on suuret summat kyseessä, valtavat summat. 15 prosenttia koko paketista suurin piirtein. Tämä on kansallista rahaa, mutta hallitusten on taattava rinnakkaissijoitukset, eikä ole varmaankaan suuri riski, että jos jäsenvaltiot aloittavat jo varhaisvaiheessa ensimmäinen tammikuuta rahoituksen täyttää käyttäen ja toivovat, että komissio hyväksyy ainakin tämän täydentävän rahoituksen aivan juoden alussa. Niin tältä tämä aikataulu näyttäisi. Mr. Alfonsi. Monsieur. Seuraavana herra Alfonsi. Je m'excuse, monsieur le président, je n'étais pas assez attentif. Pahoittelen puheenjohtaja, en ollut riittävän tarkkaavainen, eli voin nyt luopua kyllä puheajastani. Meni ohi. Um, Bolsonaro? Thank you, Lambert. What is missing in the scenario of Mr. Godman? Mitä Godmanlisin skenaariosta puuttui oli se, että 2014 on Euroopan parlamentin vaalit, komission valinta. Komission puheenjohtaja valitaan ja myös neuvoston puheenjohtaja, eli lisää viivästystä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on kafkamainen skenaario. No, varsinaiseen asiaan. On hyvin tervetullutta kuulla vieraiden puheenvuorot, mutta sanoisin kyllä aivan suoraan, että molemmat puheenvuorot ovat varsin epätyypillisiä, kun ajatellaan kohesiorahastoja. Nehän ovat päähyötyjiä. Ensinnäkin meidän on varmistettava, että on valmiutta jäsenvaltioissa antaa selkeä vastaus kumppanuussopimukseen. Eli mitä jäsenvaltiossa pitäisi tehdä, jotta voidaan varmistaa, että kumppanuussuhde on komission sitoumusten mukainen. Niin tämä ei vielä ole selvää. Ja toiseksi, miten voimme varmistaa, että integroitu lähestymistapa toteutuu täysin jäsenvaltioissa? Meille on todettu, että tämä tällainen monorahasto, yksi rahasto lähestymistapa on Itävallassa käytössä ja Walesissa tavallaan samantapainen. Ja toiseksi, miten voidaan sitten tätä, tätä, tätä monen rahaston lähestymistapaa samanaikaisesti, miten voidaan varmistaa, että kun täytäntöön pannaan hankkeita, joissa rahoitus tulee useammasta rahastosta, ei olisi esteitä ja saataisiin parannusta aikaiseksi niin, että tämän päivän tilanteen ja, ja jatkossa eteen tulevan tilanteen välillä on siis selkeä parannus. Molemmat puhujat totesivat hyvin tärkeän seikan. On oleellisen tärkeää parantaa hallinnollista kapasiteettia. Tämä on se pääoppi, joka meidän on muistettava nyt ja jatkossa. Molemmat vieraamme puhuivat uusien hankkeiden monimutkaisuudesta – jäsenvaltioissa täytyy tehdä tiettyjä parannuksia, jotta tällaisia hyvin monimutkaisia hankkeita, kuten esimerkiksi verkkojen Eurooppaan kuuluvia hankkeita, voidaan toteuttaa. Todella toivon ja loppuun voi vielä pyytää hyvää kollegaa Vuonia toteamaan, että me tarvitsemme kyllä mietintöön kommentteja siitä, mitä pitäisi tehdä. Mitä pitäisi tehdä, jotta jäsenvaltioissa voidaan toteuttaa se, mitä koko kohesiopaketissa todettiin ja minkä eteen olemme tähän mennessä niin kovasti tehneet työtä. Kiitos. Eh, Kiitos, Viktor. Sitten Rava Malecic. Hello, good day. Uh, I... Heipä hei. Haluaisin mm, kertoa yhdestä kokemuksesta, joka minulla on ollut eh, Karatiassa Zagrebissa. Järjestin 20. syyskuuta, eli viime perjantaina konferenssin siellä. Ja paikalla oli Latviasta, Sloveniasta ja komissiosta edustajia. Keskustelemme haasteista kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa ja laadimme sitten johtopäätöksiä ja voin kertoa niistä teille. Yksi liittyi kumppanuuksiin ja julkisen kuulemiseen. Ne ovat tärkeitä periaatteita kohesiopolitiikassa ja olemme kaikki sitä mieltä, että on tosiaan tärkeää, että alue- ja paikallistoimijat ja muut sijoitusryhmät saadaan mukaan, kun laaditaan näitä strategisia asiakirjoja. Erityisesti silloin, kun mielessä on tällainen erikoistuminen ja se olisi yhtenä ennakkoehtona tälle seuraavalle kaudelle. Mutta kaikki olivat samaa mieltä siitä, että kaikki oikeastaan taistelevat sen kanssa, että kun on pakko noudattaa kumppanuuksia periaatteena ja sitten yhtäältä ja toisaalta ja sitten tunnettiin, että tässä nyt valmistelut ovat viivästyneet näiden strategisten asiakirjojen osalta ja nyt pitäisi laatia nämä kumppanuussopimukset ja jättää komissiolle nuo asiakirjat mahdollisimman pikaisesti, koska sitten jos valmistelu viivästyy strategisten asiakirjan osalta, niin sitten ei päästä ajoissa panemaan täytäntöön kohesiopolitiikkaa. Joten tämä oikea-aikainen ja kunnallinen kohesiopolitiikan täytäntöönpano edellyttää sitä, että ryhdytään heti 2014 alusta panemaan toimeen hankkeita. Ja tämä oli tämä toinen johtopäätös keskusteluissa. Ja tätä varten tarvitaan aikaa, aikaista valmistelua. Ja hankkeiden oikea-aikainen valmistelu on vaikea, jos meillä ei ole näitä strategisia asiakirjoja laadittuna ennalta. Eli tässä on tosiaan monenlaisia esteitä niin, ennen kuin päästään oikeaikaisesti panemaan täytäntöön näitä hankkeita, jos ei ole rahoituskehystä, joka on hyväksytty ajoissa maita varten. Ja kolmanneksi haluaisin kertoa myöskin rahoitusvalmiuksista ja yhteisrahoituksesta näiden hankkeiden osalta. Maat korostivat sitä, että yhtäältä on tämä liiallisen alijäämän menettely käynnissä talouskriisin takia ja sitten nämä maakohtaiset suositukset, joita on komissio antanut muutamille maille talouden ohjausjakson puitteissa ja on tosiaan mm, vaaditaankin ihan tällaista budjettikuria ja säästötoimia. Ja säästötoimet usein ovat ensinnäkin kohdistettu näihin investointeihin ja sieltä vedetään rahanat kiinni ja se sitten suoraan vaikuttaa kohesioon. Ja siksi pitäisi jollakin tapaa koettaa ei siis mielellään e- eriyttää tätä liiallisen alijäämän menettelyä ja maakohtaisia suosituksia itse kohesiopolitiikasta, vaan pitäisi yhdistää nämä toimenpiteet niin, että ettei sitten jouduta keskeyttämään kohesiopolitiikan toimeenpanoa. Kiitoksia sitten Jan Olbrich. Uh, <clears throat> I have Kiitoksia. Kaksi huomiota ja yksi kysymys. Ensimmäinen huomio. Ei minulla ole sellainen vaikutelma, että olisimme jotenkin myöhässä verrattuna aikaisempaan kauteen. Suurin piirtein samoissa mentiin 6-7 vuotta sitten. Ensimmäinen vuosihan oli niin, siis mehän päätimme työskentelyyn joulukuussa. Ensimmäinen vuosi melkein hukattiin. Ongelmana on, että olemme nyt loppuvuodessa eikä meillä vieläkään ei ole ratkaisseet tiettyjä ongelmia. Tämä järjestelmähän on ennallaan. En kyllä ole yhtä mieltä tästä, että olisimme paljon myöhässä. Tietenkin olisi parempi olla vuosi edellä, mutta siitä aina voimme unelmoida. Näin ei vain ole. Sitten toinen asia. kertomuksessa ehkä pitäisi, että mietinnössä pitäisi mainita, että teemme työtä nyt asetuksen kanssa. Ja samaan aikaan jäsenvaltioissa on valmisteluja ja samaan aikaan komissio on jo lähettänyt oman positioasiakirjansa kaikille jäsenvaltioille ja sehän laillisesti ei ole olemassa. Se on ikään kuin tällainen valmistelua koskeva ehdotus ja minulla on sellainen vaikutelma, että tässä kantapaperissa heijastellaan niitä muutoksia, joita tehdään trilogeissa. Tämä on vähän eri juttu. Jäsenvaltiossa luetaan tätä kantapaperia, me teemme työtä trilogin kanssa. Olemme eri tilanteissa. Hyvin usein me kerromme ihmisille jäsenvaltioille, eikä se mitä on kantapaperissa ole enää pätevää. Se oli siellä ehkä kolme, neljä kuukautta sitten jo Tämä on siis huomio komissiolle, joten etsikääpä nämä paperit. Meillä on kyllä tiedot jäsenvaltioilta, mutta siellä on, on joitakin asioita, jotka eivät vastaa asetusta, jonka olemme juuri saaneet valmiiksi. Sitten kolmas kysymys itävaltalaisille asiantuntijoille. On hyvin kiinnostavaa, kun sanoitte, että tällä kertaa päätitte, että ette teen näitä operatiivisia ohjelmia alueellisella tasolla vai se vain yksi operatiivinen ohjelma. Mistä syystä näin teette? Voisitteko kertoa usein jäsenvaltiossa mukaan lukien omana suuntaan tai sen toinen? Pyritään mm, alueellistamaan eikä keskittämään ohjelmia. Ja te usean vuoden kokemuksen jälkeen ehdotitte yhtä ainoa ohjelmaa. Ehkä ymmärsin tämän väärin, mutta minua kiinnostaisi suuresti, mikä oli perustelu tälle tälle toiminnalle. I don't have anybody else on the... Kiitoksia, muita ei ole puhujalistalla. Ja Vlasak oli vieläkin, olikin vielä, ja vielä toinenkin. Remarks, because it... Muutama kommentti. Näyttää siltä, että mietinnöstä tulee hyvin mielenkiintoinen. Ensinnäkin olisi mukava saada vertailuja neuvotteluista eri vaiheissa, miten siellä edetään. Ja tämän lisäksi tarvitaan tietoa asiaintilasta, miten nämä hankkeet etenevät, e- ITI-hankkeet nimittäin. Just, Sitten Lambert. Way, thank you. Same way as, as... Niin ihan samalla linjalla kuin Oldrich. Pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin tästä älykkäästä erikoistumisesta. Sehän on yksi näistä ennakkoehdoista. Enkä... Eli miten tässä siis alueet ja eri ohjelmat tuodaan yhteen tiettyjen aiheiden ympärille. Tässä on siis uusi tapa yhdistää vanhoja erikoisosaamisen alueita ja alueellisia toimia tällaisen, tällaisen yhteisen puitteiston mikä on sitten mahdollisuus esimerkiksi kierrättää rahaa, rahoja esimerkiksi näiden muiden rahastojen varojen osalta. If the commission... Nyt haluaisin pyytää asiantuntijoita käyttämään puheenvuoron ja niin sen jälkeen komissio voi puhua ja sen jälkeen vielä lopuksi Derek. En tiedä, kuka teistä haluaisi aloittaa, Gruber? Um, Yeah, the, the rationale behind uh, Niin yhteen ohjelman keskittyminen. No yksikin ohjelma on itse asiassa EUn e mittakaavassa aika pieni. Nämä ohjelmat, joita meillä on käynnissä nyt ohjelmakaudella, niin pienimmässä niistä oli 12 miljoonaa EAKR-rahoitusta. Ja seuraavassa sitten 25 miljoonaa Eli tämä on hallinnon ja verotuksen kannalta liian suuritoista. Ja se kyllä tosiaan huovattiin näiden uusinkin määrärahojen kohdalla. Ja e, tällainen Itävallan kokoinenkin ohjelma kuuluu EU-mittakaavassa näihin pieniin ohjelmiin. Ja sitten tosiaan tämän, odotamme suuria yksinkertaistuksia tämän yhden ainoan ohjelman myötä, mutta sitten toisaalta osavaltiot edelleen huolehtivat verotuksesta ja tietenkin täytäntöönpano myös tapahtuu näissä tietyissä koordinaatio- ja täytäntöönpanokeskuksissa. Ja edelleenkin noudatamme tällaista alhaalta ylöspäin lähestymistapaa, mutta odotamme siis suurta yksinkertaistusta myös verotuksen osalla. Sitten tämä älykäs erikoistuminen niin tässä tietysti on voidaan tietysti keskustella, miten tätä tulkitaan, siis lähdetäänkö liikkeelle yksityiskohtaisesta vai sitten tästä, tästä periaate vasta Meillä on tällainen oma strategiamme ja tietysti kaikissa omissa maissa on tällainen oma ö, strategiansa, jossa on erilaiset aikataulut, erilaiset painotukset. Ja meidän ö, mielestä tämä on tällainen oma ö, älykkään erikoistumisen ohjelmansa, varsinkin kun huomioidaan sitten nämä muut maakohtaiset asiakirjat. Ja tässä tosiaan, kun katsotaan näitä komission asiakirjoja ja taulukoita, niin monesta kohdasta voidaan tietysti keskustella, mutta periaatteessa pääsyn kannalta me ajattelisimme, että me kättäisimme tämän ehdon, koska me olemme jo vuosien ajan samalla tapaa työstäneet näitä alueellisia strategioita. Yes. Thank you, Chair. Um, the... Kiitos puheenjohtaja. Aika lailla paljon kysymyksiä ja kommentteja ja paljon sisältöä. Yritän katsoa niitä mahdollisimman pitkälti, en kylläkään järjestyksessä. Ensinnäkin älykkäs erikoistuminen. Meillä on innovaatiostrategia, jossa määritellään selkeät prioriteetit. Tämähän auttaa meitä hallinnointitahona. Eli miten me voimme auttaa, onko tällä merkitystä, onko tämä yksi prioriteeteista vaikka ei. Mehän haluamme päästä siihen, että syntyy keskittymistä nimenomaan oleelliseen. Eli innovaatiostrategia on meille äärimmäisen tärkeä. Ja sitten taloudellinen priorisointi-strategia on tärkeä osa valintaprosessiamme. Kun tutkimme hankkeita, kun meille esitellään ideoita ja hankkeita, niin tämä on ensimmäinen testi. Miten tämä auttaa ohjelman sisällön kannalta, minkälainen merkitys sillä on prioriteettien näkökulmasta, koska tässähän tapahtuu nimenomaan keskittymistä. No sitten aikataulusta. Tämähän on haaste ja haluaisimme aina olla pidemmällä kuin mitä olemme, mutta kyllä me olemme varsin tyytyväisiä. Uskoisin, että varsin varhaisessa vaiheessa 2014 päästään hyväksymään hankkeita, mutta pääsevätkö ne liikkeelle 2014 ensimmäisenä päivänä? Ei, tuskinpa, mutta ainakin vihreä valoa jo näkyy silloin. Hallinto joutuu aina tekemään arvioita silloin, kun siirrytään vuoteen 2014. Tiettyjä kompastuskiviä tulee, jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä, mutta sitten täytyy arvioida, kuinka vakavia nämä viivästykset ovat, kuinka isoja viivästyksiä, minkälaisia riskejä ollaan valmiita hyväksymään. Koska tammikuun alusta rahoitus on käytössä ja sitten takautuvasti tällaisia ei voida toteuttaa. Eli kyllä keinoja on varmistaa, että hankkeet voivat lähteä liikkeelle, voivat käynnistyä aikaisemmin kuin mitä nyt näyttäisi tämän aikataulun valossa. No sitten kumppanuussopimukset. Se voi mahdollisesti olla yksi esteistä Walesissa meillä ei ole mahdollisuutta valvoa kumppanuussopimusasiaa, koska tämä on jäsenvaltion tason asia. Olemme halunneet oman lukunsa, joka käsittelisi Walesia. Me emme voi sanella aikataulua, emme voi varmistaa, että kaikki on saman aikaan valmista. Toisaalta taas, jos dominopalikat ovat äh, valmiina, niin jos yksi kaatuu, niin muutkin kaatuvat tämän jälkeen olemme saaneet äh, asiat sovituksi nimiä lukuun ottamatta. Me, meillä on odotuksia, voimme olettaa, mitä tulee tapahtu, tapahtumaan. Meillä on kumppaneita, kolmas sektori, yliopistot. Äh, kaikki voivat valmistautua. Toki niillä on jonkinlainen riski omalla puolellaan, koska allekirjoitettu, äh, ei, allekirjoituksia ei vielä ole, mutta riski on kuitenkin varsin maltillinen. No sitten tämä rahoitus ja sen moninaisuus vaikea kysymys. Ymmärrän, kun, että olette innoissanne tästä näkymästä ja hallinnoissa on erilaisia kokemuksia tästä aiheesta Walesissa. On kohdattu esteitä 2000-2006 ohjelmien lopettelemisissa. Sielläkin oli tällaisia monirahoitteisia hankkeita. Kun kyse oli valvonnasta ja tilintarkastuksista, niin kaikki piti saada mukaan tähän ja se oli varsin pitkällinen ja pitkästyttävä prosessi. Monet, monet eivät halunneet olla tässä enää uudelleen mukana. Tämä ei kuitenkaan meistä ole välttämätöntä. Monirahoituksella ei välttämättä päästä integraatioon ja oikeastaan viime viikolla tapasin, törmäsin hankkeeseen, jossa käytettiin tekniikkaa, teknologiaa, uimaveden laadun parantamiseksi. Eli hyvänlaatuista merivettä, kuka sellaista nyt haluaa? No, toki äh, simpukoiden viljelijät, vesiviljelyn ha- äh, ammattilaiset. Ja toki nyt on vielä varhainen vaihe tässä hankkeessa, mutta me haluamme, että tällä tavalla hankkeita kehitellään. Eli mistä löytyy hyviä ajatuksia ja miten ne saadaan käytännön sovelluksiksi eri konteksteissa. Totta kai IT-ala voidaan parantaa aina, mutta se on olemassa. Ja sitten loppuun vielä ministeri oli Luxemburgissa perjantaina ja tämä oli mielenkiintoinen tapaaminen. Siellähän on malli rahoitusvälineistä, jossa mukana on investointipankki ja varmasti mielenkiintoisia tietoja saamme tästä. Näyttää siltä, että tässä avautuu uusi ikkuna. Kiitos. It's about ERDF money and the SME. Niin on meidän EAKR-rahoista ja aloitteista, mistä ministeritkin keskustelivat. Haluaisin kysyä, onko Kausi Ustal komissiosta vai, vai Rouva Ustal? Haluaisitteko te esittää kommentteja? Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia. Tässä esitettiin myös pari kysymystä komission valmiuksista, niin ehkäpä voisin teille vähän kertoa tästä. Godmanis voin teille vakuuttaa, että komissio tosiaan mahdollisimman nopeasti pyrkii edistymään. Meillä on tarkistetaan omia sisäisiä prosesseja ja niitä myös virtaviväistetään mahdollisimman paljon niin, että voidaan antaa näkemys jäsenvaltioiden, jos tarpeen, niin jo ennen tämän kumppanussopimuksen hyväksymistä ja sitten myös hyväksytään mahdollisimman nopeasti ne, niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista, koska meidän täytyy myöskin kuulla kaikkia omia yksiköitämme. Olemme myös muistuttaneet jäsenvaltioita siitä, että valmistelu vie aikaa ja olemme tästä yhä uudelleen muistuttaneet jo 2012 alkupuolelta lähtien on lähetetty kirjeitä ja annettu poliittista viestiä komissiolta yhä uudelleen, e, niin että nyt tässä vaiheessa, nyt syyskuussa, niin olemme aika tyytyväisiä, että 14 jäsenvaltiota on onnistunut val- valmistelemaan nuo kumppanuussopimusluonnokset jo siihen pisteeseen, että me olemme niitä voineet jo hyvin tarkkaan analysoida. Olemme antaneet jo epävirallista palautetta jo ennen asetuksen hyväksymistä. Ja sitten tuo mm, asiakirjan valmistelu oli yksi osa sitä prosessia, että hyvissä vaiheen jäsenvaltiot alkaisivat miettimään näitä tavoitteita ja ohjelmia ja sitten nämä asiakirjat laadittiin ajoissa ihan komission ehdottomalla tavalla ja meidän kaikki neuvottelijamme ovat saaneet ohjeet siitä, että pitäisi ottaa huomioon myös myöhemmät muutokset sitten. Eli ei pelkästään rahoitusasastuksen ja muiden muutoksia, vaan myöskin 2013 maakohtaisten suositusten johdosta. Ne otetaan nyt sitten huomioon myös neuvottelut näissä epävirallisissa yhteyksissä. Eli uskomme, että että tämä kannanottopaperi on ihan hyvällä mallilla. Komission omat tavoitteet ovat hyvin korkealla tasolla komissaari on pyytänyt, että hyväksyisimme mahdollisimman monet komppanuussopimukset mahdollisimman, jos vain mahdollista tämän vuoden loppuun mennessä ja muutkin asiakirjat nykyisen komission toimikauden loppuun mennessä. Ja jos asetus lykkääntyy, niin kuitenkin kun meillä tämä kunnianhimoinen tavoite on, niin koitamme tehdä kaikkemme, jotta aikataulussa pysyttäisiin, mutta tietenkin aikataulun ja toisaalta laadun täytyy olla jossain suhteessa, eli se, että onko tässä nyt sitten pari kuukautta viivettä tai eh, näin, niin kymmenen vuoden ohjelmakaudella tietenkin niin sitten on otettava huomioon se, että jos tällainen sopimus tai muu asiakirja ei ole tarpeeksi laadukas, niin sitten ei tässä nyt pitäisi lähteä kuitenkaan hätäisesti hyväksymään niitä, vaan tehdä jäsenvaltion kanssa yhteistyötä, jotta sitten saavutetaan tuo vaadittu laatu myös. Eli ymmärrätte varmasti, että me haluamme edetä nopeasti, mutta myös haluamme sitten saada aikaan muutosta parempaan näissä politiikoissa jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos sitten Derek. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank Kiitoksia puheenjohtaja. Näistä käytännön asioista kollegoille kysymyksiin. Asiantuntijat paljon vastasivat. Minä tietenkin otan nämä asiat mukaan sitten, kun kirjoitan tämän lopullisen mietinnön. Nyt haluaisin kahteen asiaan keskittyä. Syy tälle mietinnölle ja sitten aikataulukysymykset tietenkin. Varmaankin kollegat ymmärtävät, että ei tässä ole vielä viimeisiä pilkkuja pantu paikalleen, niin Täällä on mahdollisuuksia viivästykselle. Tiedämme tämän kyllä. Tiedämme myös, että jäsenvaltiot ja alueet ja projektisponsorit haluavat aloittaa mahdollisimman aikaisin. Siksi tällä hetkellä kaikki vielä tekevät työtä ja valmistelevat näitä hankkeita ensi kertaa varten. Me, me, tuo on vielä käynnissä jäsenvaltioissa ja alueilla – ja siellä toimitaan eri tavalla. Meillähän oli täällä kaksi aika esi- erilaista esimerkkejä Walesista ja Itävallasta. Toivottavasti otamme oppia menneisyydestä ja voimme varmistaa, että kaikki uudet mahdollisuudet otetaan huomioon ja yksinkertaistetaan ja eh, näitä hankkeita. Täällä on kollegoita, jotka tulevat olemaan mukana neuvotteluissa ja he haluavat olla varmoja siitä, että se mitä olemme hyväksyneet toimii ja että jäsenvaltiot ja alueet ottavat ne oppi, opikseen. Me haluamme tietää tämän mahdollisimman pian. Haluaisin main, muistuttaa, että tähän mennessä meillä on vain työn asiakirja. Lopullinen mietintö tulee joskus tulevaisuudessa. Ja tässä on 28 ja valtiota mukana. Jaankin puhui eri tilanteista ja kannanotoista, joita on päivitettävä. Tiedän, että komissiolla on oma, oma lista jäsenvaltioista, jotka täytäntöönpano komission politiikkaa. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot tekevät hyvää työtä, toiset vähemmän hyvää. Meidän olisi tutkittava, miksi, mistä syystä jotkut tekevät hyvää työtä ja mistä syystä toiset epäonnistuvat. Ja siksi mekin teemme näitä, äh, laadimme tätä mietintöä, otamme mukaan kaiken sen tiedon, mikä on hyödyllistä jäsenvaltioiden. Markus ja Peter, haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä, ne olivat hyvin hyödyllisiä. Haluaisin kiittää myös kollegoita kiinnostavista kysymyksistä. Otamme, otan mukaan kaiken sen, mitä täällä on tänään sanottu ja mitä teemme yhdessä lopullisessa mietinnössä. Uh, uh, Kiitoksia. Mitään ei tänään tarvitse päättää. Toivon, että, että mahdollisimman pian saat tämän valmiiksi, eikä joskus kaukana tulevaisuudessa. Kiitoksia. Nyt haluaisin päättää tämän kohdan ja käyttää todella vielä, kiittää todella vielä Itävallan ja Walesin asiantuntijoita. Päätämme tämän päiväisen kokouksen tähän ja aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Pyydän kaikkia koordinaattoreita jäämään saliin ja poist- muita poistumaan salista mahdollisimman pian niin, että voimme aloittaa kokouksen. Kiitoksia.